Uh, colleagues, I think we're ready to make a start, because I think most of our shadow team are here. Kollegit, varmasti voimme aloittaa. Varjoesittelijät ovat paikalla. Haluaisin vain muistuttaa hei, niitä, jotka eivät ole teidän paikalla, sitä muutimme hiukan aamun esityslistaa. Joten ensinnä Rova Roiteva puhuu talletustakuusuunnitelmista ja sitten herra Panserin herra Salvenin mietinnöt ennen kuin äänestämme alkaen 10.15. Joten mielenkiintoinen aamu tässä tulossa. Tämä kokous menee nettiin, niin kuin tällä hetkellä kaikki kokouksemme, joten sanon huomenta myös niille, jotka siellä varhais, varhain ovat jo heränneet meitä seuraamaan netin kautta. Ja tässä oikeastaan tämän aamun ainoat ilmoitukset, joten mennään tähän luonnokseen aiheena talletusten vakuusjärjestelmä. Rova Roiteva esitteli hiukan tätä asiaa jo muutama viikko sitten. Silloin ei kuitenkaan ollut paljonkaan aikaa tähän. Joten Rova Roiteva, jos voisitte hiukan kertaa, kerrata tätä taustaa, koska yksityiskohtaisesti otitte esille näitä kysymyksiä, kun tapasimme muutama viikko sitten toisessa salissa. Sitten Rova Styler, ST-ryhmästä, herra Kreutzmann, te puhutte ilmeisesti herra Smithin sijaan. Niinkö? Ashley Fox on paikalla. Ketään vihreistä ei ole vielä paikalla. Rova Svensson ei ole paikalla, eikä herra Salvinikaan. Herra Benka komissiosta ilmeisesti on paikalla, eikö näin ole hyvä? Tervetuloa. Kommentoin tästä myöhemmin. Olen erittäin tyytyväinen voidessani antaa puheenvuoron Rova Roitevalle ja kiitän häntä joustavuudesta, että pystymme siirtämään tätä kohtaa Susanna. Eh, já bych eh, chtěla v první řadě poděkovat eh, komisi za... Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota hyvästä lainsäädäntöaloitteesta. Olen myös erittäin tyytyväinen yhteistyöhön kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja kiitän heitä avustaan, koska tämä on hyvin monimutkainen lainsäädäntöaloite. Se käsittelee tosiaan talletusten vakuusjärjestelmiä. Me esitimme tämän tekstin ensiksi englanninkielisenä, koska halusin nähdä, mitä sitten tapahtuu, kun se käännettiin tsekin kielelle. Se ei onnistunut kovin hyvin, tässä on paljon epätarkkuuksia. Siksi haluaisin pyytää kaikkia kollegoita tarkistamaan kieliversiot niin, että ne vastaavat englanninkielistä versiota, koska mielestäni englanninkielinen versio on tässä se oikea versio, alkuperäinen versio ja jos nämä kieliversiot eivät vastaa sitä, niin voimme joutua väärin ymmärryksiin. Olen tyytyväinen, että lykkäsimme tarkistusten jättöaikaa torstai-iltapäivään asti. Siihen mennessä uskon, että pystymme saavuttamaan hyvän kompromissin. Tänään puhumme vuodelta 1994 uudelleen laaditusta direktiivistä. Tämä on vastine finanssikriisille ja se osoittaa, että meidän on paremmin koordinoitava rahoituslaitosten toimintaa ja parannettava kuluttajasuojaa. Meillä on nyt tällä hetkellä noin 40 eri muotoista talletusten vakuusjärjestelmää eri kattavuuksilla eri rahoitusjärjestelmissä ja kokonaisuudessaan tässä ei nyt edistetä mitenkään sisämarkkinoita ja katsota sen etua. Ja samalla näiden tallettajien suoja ei ole samantasoinen kaikkialla. Harmonisoidun direktiivin tavoite on, vaikka se liittyykin muihin rahoituspaketin direktiiveihin, on se, että haluamme varmistaa, että tämä järjestelmä on luotettava – ja että se kestää myös uudet potentiaaliset kriisit. Toivotaan tietenkin, että kriisejä ei tule. Olen esittänyt muutamia tarkistuksia tähän komission esitykseen. Haluaisin tietenkin lisätä kuluttajasuoja-aspektia tässä, parantaa kuluttajan saamaa tietoa ja tehdä tästä avoimempi, läpinäkyvämpi ehdotus kokonaisuutena Mielestäni järjestelmän ei tarvitse olla ihan niin laajamittainen kuin komission alkuperäisessä esityksessä. Olen laajentanut myös komission näkemyksiä. Muun muassa haluaisin ottaa tähän mukaan säästökirjatalletukset ja talletustodistukset, koska ne ovat myös säästövälineitä ja mielestäni nämä on otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin myös ottaa mukaan tähän kunnallista kunnalliset talletukset. Meillä on yli 6000 kuntaa Tsekissä ja jos pankit kaatuvat, niin kunnilla ei ole mitään rahoituskeinoja sen jälkeen. Ja tämä maksimimaksuaste olisi 100 000, astetta, 100 000 euroa, eikä se tekisi tästä järjestelmästä kalliimpaa. Se olisi kuitenkin tärkeä vakuus ja tae paikallisviranomaisten hankkeille. Tässä on, on, meillä on paljon pieniä yrityksiä, paikallisviranomaisia, kuntia ja muita kokonaisuuksia, joiden toiminta on taattava. Haluaisin nopeampaa ja parempaa päätöksentekomenettelyä. Haluaisin ottaa myös tällaiset väliaikaiset talletusten saldojen korotukset tietyissä tapauksissa mm, mahdollisiksi esimerkiksi kun kyseessä on irtisanomistilanne tai vakuutussaatava tilanne. Vielä yksi alue, johon haluaisin puuttua, on tämä maksuaika. Usein tallettajat joutuvat odottamaan kuukausia. Nykyinen järjestelmä on 20 plus 10 työpäivää. Komissio ehdottaa seitsemää päivää monet maat, paitsi äh, Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta, kokisivat ongelmia näiden äh, maksuaikojen kanssa. Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta ovat maita, ja mielestäni meidän pitäisi nyt tämän toimenpiteen äh, määräaikaa viiteen vuoteen lisätä ja sen jälkeen meillä olisi seitsemän päivän maksuaika, joka olisi erittäin hyvä uutinen kuluttajille ja muille toimijoille. Sitten säästäjien pitäisi myös saada suojaa erilaisissa toimielimissä, joissa on vain yksi toimilupa. Tsekin tasavallassa yksi omistaja voi tallettaa useisiin pankkeihin. Kuluttajat eivät, eivät tätä välttämättä tiedä. Ja siksi olisi otettava käyttöön sellainen sanamuoto, että jos tallettajalla on talletuksia useissa pankeissa, niin talletukset pitää aina tähän 100 000 euroon asti taata. En tarkoita nyt yhden pankin eri haarakonttoreita, vaan ihan eri pankkeja. Sitten vielä nämä suojatut talletukset tai suojakelpoiset talletukset. Jos on esimerkiksi 5000 euroa eh, talletuksena, niin tässä se viitesumma olisi tämä 5000 eikä tämä hypoteettinen 100 000, jota komissio ehdottaa. Tällä voitaisiin viisinkertaiset säästöt aikaan saada, kun puhutaan näistä vakuusrahastoista ja suojatuista talletuksista siinä tapauksessa, että pankit jostain syystä kaatuisivat. Tallettajien ei tarvitsisi maksaa myöskään ylisuuria mm, pankkipalvelumaksuja. Olen varma, että muutkin ovat tällä kannalla. Sitten haluaisin myös parantaa pankkien suojaa, ennaltaehkäiseviä järjestelyjä. Asiakkaille on hyvin tärkeää tietenkin, että pankki ei kaadu, mutta jos niin käy, he tietävät, että aina 100 000 euroon asti heidän talletukset ovat suojattuja. Ehdottaisin, että tässä käytettäisiin tätä varhaisen välintulon mekanismia ehkä vielä aiemminkin kuin mitä komission ehdotuksessa on mainittu. Vielä yksi ehdotus, jota tuen, että eri jäsenvaltioiden järjestelmät olisivat yhteydessä toisiinsa – Päinvastoin kun komissio ehdottaa, että tämä on velvoite, mielestäni sen pitäisi olla vapaaehtoinen menettely eh, niin, että pankkien eh, välisiä rahoitusmahdollisuuksia vaihtoehtoisesti voidaan käyttää. Mutta kysymysmerkki on, että jos eh, tällaista pankkien välistä toimintaa on pakollisena, niin silloin kriisi voi siirtyä maasta toiseen, alueelta toiselle. Siksi mielestäni jäsenvaltioiden käsiin pitäisi jättää se, haluavatko he osallistua tällaiseen keskinäiseen pankkien väliseen luototusjärjestelmään. Haluaisin myös pitää nämä riskiperusteisten kannatusmaksujen laskemista koskevat kohdat ennallaan. Komission esityksen mukaisesti tavoitteita ei saavutettaisi, koska jäsenvaltiossa tilanteet ovat niin erilaiset ja ehdot rahoitusmarkkinoilla ovat hyvin erilaisia. Myös olot vaihtelevat. Esimerkiksi jos otetaan vaikka hypoteettipankkitalletukset. Komissio ehdottaa muun muassa, että parhaat pankit yhtäkkiä voisivat joutua huonoimpaan luottoluokitusluokkaan ja siksi olisi otettava käyttöön erilaisia menetelmiä, muotoilua sille. Minä yksinkertaistin myös tätä tiedottamissäännösosaa, eli kuluttajille suunnattua standardoitua tiedotuslomaketta – ja myös meidän olisi tiukennettava tätä tiedottamisvelvollisuutta, jotta kuluttajat saavat kaiken tarpeellisen tiedon. Myös kielikysymykset ovat tärkeitä. Pankit usein takaavat sopimuksensa muilla kielillä kuin jonkun jäsenvaltion käyttämällä kielellä. Siksi kuluttajille tämä on tärkeää että jos tämä kielijärjestely taataan, niin myös rajat ylittäviä toimia on helpompi toteuttaa. Kuluttajat eivät välttämättä saa tietoa kunnolla perille, jos se kieli ei ole heille oikea. Päätän puheenvuoroni tähän ja odotan keskustelua. Kiitoksia Susanna. Tämä oli erittäin kattava esittely. Kiitos, että kävit tätä kaikkea läpi niin selkeästi. Sitten varjoesittelijöihin. Rova Styler ensin. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän esittelijä Maruva Roitevaa. Mielestäni olet tehnyt erittäin hyvää työtä, kun olet yrittänyt koota tämän kaiken yhteen. Ja onkin harmi, että sekin käännöksessä on ongelmia ja toivottavasti tähän asiaan pystytään puuttumaan. Mutta tuen tätä lähestymistapaa, että vakuusjärjestelmä pitäisi tapahtua per toiminimi eikä ala, vaan niin kun ajatellaan, että tapahtuu Bank of Scotland, Halifax, kaikki kuuluvat Lloyds-ryhmittymään ja monilla ihmisillä on yksittäisiä tilejä Bank of Scotlandissa, Halifaxissa ja Lloydsissa. Ja sen sijaan, niin kuin aivan sanoit, mutta eivät tiedä, että vakuusjärjestelmä, jota on ehdotettu, koskisi vain instituutteja eikä yhtä ryhmittymää. Tämä on tärkeä asia ottaa esiin. Sitten olen samaa mieltä väliaikaista korkeimmista talletuksista. Mainitsit irtisanomiset, e, avioratapahtumat. Esimerkiksi Iso-Britanniassa, jos joku ostaa asunnon ja tarvitsee rahaa, niin väliaikaisesti tämä tilin saldo nousee ja siksi pitää ottaa huomioon nämä ainutlaatuiset olosuhteet joskus Erityisesti kun kriisi tapahtui, monet huolestuivat kovasti, varsinkin kun jollakin oli ta- talletuksia huonossa pankissa, alkumaissa. Ja otitte esille Tanskan ja yhdistyneen kuningaskunnan. Olisi helpommin näille maille kuin muille maille toimia. Mielestäni ei pidä I think think we can get. this is a Tämän päivän ehdosta pitäisi päästä eroon. Olen samaa mieltä, että siirtymäkysymys voisi olla keino edetä asiassa muiden maiden kanssa, jolle tämä on vaikeampaa. Olen puhunut esittelijän kanssa alusen raha valiokunnasta myös. Ja se, että yritetään saada kompromissi tästä on tavallaan nyt läpi. Minulla on useitakin tarkistuksia Mielestäni tässä tavallaan vain tiivistään tätä eikä niinkään muuteta sisältöä. Se on aivan oikeassa mallissa jo tässä ehkä haluaisin antaa toisenkin vaihtoehdon, lisättäisiin 100 000, 150 000, siis sitten olisi vaihtoehtoja, kun äänestämme. Mutta kiitän sinua tästä työstä, tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä ja tiedän, että EK-valiokunta on vastuuvaliokunta, mutta kun ajatellaan kuluttajansuojapuolta, jos voimme saada tämän asian nyt kuntoon, niin se olisi huomattava edistysaskel lainsäädännöllisesti ja näin pystytään paremmin suojelemaan ihmisiä ja välttämään se, mitä ihmisille tapahtui 2008 vuonna. Kiitoksia, Rova Roiteva. Uh, thank you, Mr. Styler. Um, I Rova Steiler, olen kylläkin samaa mieltä teidän kanssanne. With the... Meillä on moniakin näitä rahoitusalan mietintöjä tulossa jatkossakin. Sitten herra Kreutzmann, herra Smithin puolesta. Haluaisin kiittää kollegaa Roitovaa tästä tekstistä. Meidän tulisi perustaa työmme perusperiaatteisiin. Me tarvitsemme vakaan järjestelmän, eli se tarkoittaa sitä, että tallettajilla pitäisi olla riittävä luottamus tähän järjestelmään ja sääntöjä pitäisi olla yksinkertaisia, eli tallettajien pitäisi ymmärtää säännöt ja pankkien ja pankkilaitosten pitäisi olla helppo panna näitä määräyksiä täytäntöön. Eli meidän pitäisi pyrkiä löytämään yksinkertainen ja tasavertoinen lähestymistapa koko unionin alueella. Ja tason pitäisi olla riittävän korkealla, jotta voidaan kattaa mahdollisimmat riskit. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että pyrittäisiin ajamaan alhaisen riskin järjestelmään. Ja kaikkein tärkeintä ALDE-ryhmälle on se, että maksuajan pitäisi lyhentyä viiteen työpäivään, niin kuin kollega Simon Ekon valiokunnassa totesi. Tämä on kuluttajan kannalta erittäin tärkeä asia, eli lyhyt maksuaika lisää luottamusta järjestelmään. Eli talletteille pitäisi maksaa korvaus mahdollisimman nopeasti konkurssitilanteessa ja siksipä ehdotammekin, että tämä maksumääräaika lyhenisi Simpsonin ehdottama, anteeksi herra Simonsin ehdotuksen perusteella viiteen työpäivään. Ja sitten pitäisi päättää myöskin tästä rahaston laajuudesta. Jos rahaston suurta ei ole säännelty, niin silloin maasta toiseen tilanne voi poiketa, sillä kansalliset eroavaisuudet voivat kasvaa hyvinkin suuriksi kansallisten mieltymysten mukaiseksi. Ja meidän mielestäni meidän tulisi ottaa huomioon instituutioiden ottamat riskit ja me emme missään nimessä voisi hyväksyä johdantosan kappaleeseen 24 liittyvää tarkistusta numero kolme. Eurooppalaisten sääntelyn tarkoituksena pitäisi olla yhtenäismarkkinoiden vahvistaminen. Kollega Schmidt on pettynyt siihen, että kollega Roitova omasta ehdotu, omassa ehdotuksessaan poikkeaa tästä harmonisointiajatuksesta ja me vah, vastustamme artiklan viiteen liittyvää tarkistusta 12, koska se saattaisi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi ruotsalaisten asiakkaiden Ruotsissa toimiviin tanskalaisiin pankkeihin tekemiin talletuksiin, joten meidän täytyy varmistaa, että suojan taso on riittävä, vaikka kyse olisi samaan pankkiyhtymään kuuluvasta eri sivukonttorista tai pankista. Ja meidän täytyy varmistaa artiklan 6 mukaisesti, etteivät no, pankkilaitokset voi välttyä tältä vastuulta esimerkiksi toimimalla eri maissa eri pankkiin, eri pankin nimellä. Muistutaisin Ruotsissa toimivaa Danske Bankia, joka joutuu toimimaan tanskanlaisen lainsäädännön mukaisesti. Me tiedämme, että jos emme sovella johdonmukaista lähestymistapaa, se vääristäisi markkinoita. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um, so next, I'm going to call Ashley Fox. Um, I see Mrs. Rule is... Herra Fox, then Rova Ryle ja herra Tante Filadis. Mutta herra Fox ensin. Thank you, Chairman. And can I start by thanking... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän Rova Roitovaa työstään tässä tekstissä. Olette ottaneet hyvin käytännönläheisen lähestymistavan ja tervehdimme useita teidän esityksistänne, jotka takaavat ne yhtäläiset mahdollisuudet pankeille EU:ssa. Tällainen väliaikainen saldonkorotus on hyvä. Se voi antaa luottamusta kuluttajille, että tietyn määräiset summat taataan. Tuemme myös sitä, että artikla 11 poistetaan riskiperusteisesta rahoituksesta. Pankkitalletusjärjestelmät jäsenvaltiossa ovat erilaisia ja jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta, jotta ne voivat oikeat sääntelymenetelmät ottaa käyttöön. Se, että vesitetään komission ehdotusta tästä jäsenvaltioiden keskinäisestä julottojärjestelystä, on sellainen, että me haluaisimme sen kokonaan pois, koska sen vaikutukset voivat olla hyvin laajamittaisia rahoitus tasapainoon sekä kuluttajan luottamukseen ja rahoituslaitosten tasavertaisuuteen. Se, että tässä käytetään katettuja maksuja, meidän mielestämme tarvitaan enemmän joustavuutta eh, ja pitäisi määritellä, kuinka paljon tässä käytetään ennakkorahoitusta ja jälkikäteisrahoitusta. Mitä tulee maksuaikaan, jos pankki sitten kaatuu? Tämä on varmasti se suurin kiistakappale tänä aamuna. Me tuemme komission ehdotusta seitsemästä päivästä tai viidestä työpäivästä tai pankkipäivästä. Emme ole tyytyväisiä tähän 20 päivän ehdotukseen, jota äh, Rova Roittava ehdottaa, vaikka se olisikin siirtymäaika vuoteen 2015 asti. Vaikuttaa siltä, ALDE, SND ja me, en katso Rova Ryyleä, voi olla, että vihreät myös tukisivat tässä ehkä varoittava voisi huomata, että tasapaino mielipiteissä tässä valiokunnassa on enemmän viiden pankkipäivän puolesta eh, kuin tämänhetkinen tarkistus, ja tämän tarkistus ei tulisi saamaan tukea. Jos kompromissi laadittaisiin ehdotan Roitovalle, ehkä tämä ehkä hän voisi laskea ehdotustaan 10-15 päivään ja lyhentää siirtymäaikaa muutamalla vuodella, koska meidän pitäisi päästä tähän viiteen pankkipäivään nopeammin kuin mitä hän ehdottaa. Minä näen täällä nyökytyksiä myöntymyksen merkiksi. Mitä tulee sitten vakuus per toiminimi, en ole vakuuttunut tämän toimenpiteen tarpeellisuudesta. Jos joka toiminimi tarvitsisi oman lupansa yhdistyneessä kuningaskunnassa, siitä tulisi lisää taakkaa pankeille. Tämä tarkoittaa uhkaa siitä, että osa toiminimeistä poistuisi, toiminimistä poistuisi markkinoilta kokonaan, eikä se hyödyttäisi kuluttajia mitenkään. Kokonaisuudessaan on ollut miellyttävä työskennellä varoittavan kanssa näistä asioista. Olemme melkein kaikista asioista samaa mieltä hänen kanssaan ja odotamme innolla tarkistusten käsittelyä. Kiitän. Anybody? Kiitoksia herra Fox. Onko muita puhujia ennen kuin mennään komissioon? Ehkä tätä kiinnostaisi tietää, että minua on pyritty kiinnittämään huomioon siihen, että Euroopan, anteeksi, iso, Britannian ylä- parlamentti on kirjoittanut Barrosolle yhteisestä vakuusjärjestelmästä ja miten se vaikuttaa toisellisuusperiaatteeseen. Niin- ja nämä kirjat ovat saatavilla ja ne tullaan kierrättämään esittelyyn ja kesken. Ehkä haluta tutustua tähän. Tässä tavallaan vain vahvistuu rovaroitavan kanta. Mutta välitän tämän tiedon, koska on tärkeää, että myönnämme sen, että parlamentiset valiokunnat muissa maissa ovat jo tutustuneet tähän ehdotukseen. komissio, voisinko pyytää herra Bankraa, ei herra pankkiiriä, vaan herra Bankraa ehkä kommentoimaan lyhyesti, koska aika on hiukan niukasti. Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän keskittyä keskeisimpiin asioihin, jotka tulivat täällä esille, joten ajan puutteessa en käy kaikkia asioita läpi Ehkäpä näistä kuntakysymyksistä. Miksi komissio ehdotti, että julkinen sektori kokonaan jäisi soveltamisalan ulkopuolelle? Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat toimineet tällä tavalla tähän mennessä, kun puhuttiin näistä poikkeuksista, eli mitkä tallettajat eivät saisi tällaista suojaa, eli jäsenvaltiotasolla tämä oli harkinnanvarainen päätös. Useimmat jäsenvaltiot eivät halunneet taata julkisen sektorin saatavia kuntatasollakaan. Ja haluaisin korostaa sitä, että kunnat voivat helposti saada varoja markkinoita sillä julkisen sektorin lainat kuuluvat direktiivin soveltamisalan piiriin toisin kuin yritykset, pk-yritykset tai yksityishenkilöt, niin heillä ei ole tällaista mahdollisuutta. Eli kunnat saavat pääomamarkkinoilta helposti varoja käyttöönsä, joten komissio on sitä mieltä, että kuntien ei pitäisi kuulua tämän suojan piiriin. Ja mitä tulee tähän väliaikaisen korotettuun saldoon, niin me olemme tyytyväisiä siihen, että komission ehdotusta on kannatettu. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä rangaistusmaksuun liittyen. Suuri osa on sitä mieltä, että tämän maksuajan pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, koska useimmilla ei välttämättä ole mahdollisuutta saada riittävästi rahaa käyttöönsä muuten, jos tämä maksuaika olisi liian lyhyt. Ja mitä tulee tähän toiminimikysymykseen? Komission tutkinut asiaa, ollut yhteydessä moniin tahoihin ja tämä näyttäisi olevan oikeastaan UK-tilanteeseen liittyvä erityispiirre. Toki tässä on hyvät ja huonot puolensa. Kuluttajan kannalta hyvänä puolena on se, että hänen ei tarvitse pohtia sitä, että minkä pankin asiakas hän on, mutta toisaalta taas Huonona puolena on se, että kuten täällä jo tuli sanottua yhdessä puheenvuorossa, niin saattaa syntyä tällaisessa markkinoiden vääristymisiä, sillä ilmeisesti vain uk pankit, jotka toimivat eri toiminimillä markkinoilla, eivät joudu ilmoittamaan siitä, että kyse on yhdestä ja samasta pankista, joten Ilmeisesti tämä on vain ja ainoastaan yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmään liittyvä erityispiirre. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että pankit ehkä haluaisivat avata lukuisia sivukonttoreita ja tämän kokonaisuuden hahmottaminen on kuluttajille aika hankalaa ja kun katsotaan jäsenvaltiota, niin 26 jäsenvaltiossa kuluttajat tietävät minkä pankin kanssa he ovat tehneet talletussopimuksia. Joten en nyt oikein ymmärrä sitä, miksi meidän tulisi muuttaa tätä suht yksinkertaista järjestelmää, eli yksi pankki, yksi tallitussuoja järjestelmä, kun tämä poikkeus on mahdollinen vain ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Kuulemisten myötä on käynyt ilmi, että jopa yhdistyneessä kuningaskunnassa viranomaiset ovat olleet sitä mieltä, että tämä järjestelmä ei välttämättä ole kaikille hyödyksi. Ja mitä tulee riskiin perustuvaan maksuosuuteen, niin tämä on keskeinen kysymys. Tämä ei välttämättä suoraan liity kuluttajien oikeuksien vaalimiseen, mutta kuitenkin todettakoon, että epäsuorastihan tilanne on sellainen, että se johtaa epätasapainotilan syntymiseen ja pankkien kaatumiseen, koska pankit joutuvat maksamaan enemmän tähän järjestelmään, mikäli ne toimivat riskialttiimilla markkinoilla. Ja toisaalta taas, niin kuin on usein sanottu täällä, täällä on viitattu yhtenäismarkkinoiden toimintaan. Toki ei olisi järkevää, jos pankit maksaisivat eri summan tähän järjestelmään riskiin perusten, joten kyllä minun mielestäni meidän pitäisi jossain su- suhteessa tätä järjestelmää tai lähestymistapaa harmonisoida jäsenvaltioiden kesken. Lopuksi vielä yksi huomautus tähän ennaltaehkäisevään järjestelmään liittyen. Pitäisikö niiden merkitystä korostaa? Komissio on oikeastaan ottanut tämän jo osittain huomioon, sillä jos katsotaan ehdotuksen artiklaa 9.5, niin siellähän todetaan, että interventiot ovat mahdollisia ja pankkien pelastamiset. Ja se tarkoittaa sitä, että koko järjestelmän varat voidaan käyttää talletusten suojaamiseksi. Esimerkiksi niin kuin UKssa, jos varat siirretään toiseen pankkiin tai jos kaksi pankkia yhdistävät toimintansa. Näissä tilanteissa on mahdollista käyttää tätä edellä mainittua järjestelmää. Eli koko summaa voidaan käyttää tämän hypoteettisen rajaan asti. Ja sitten tämä toinen raja, ja se liittyy tähän aikaiseen interventioon. Eli niin kuin direktiivissä sanotaan, nämä kaikki muut toimenpiteet. Kyse on varhaisesta interventiojärjestelmästä, pääoman kasvattamisesta, likviditeetin varmistamisesta, takkeista ja niin poispäin. Mutta toki meidän täytyy muistaa myöskin se, että kyse on niistä välineistä, joita kriisin aikana on käytetty, ja se johti melkoisiin kustannusten kasvulukuihin kuluteen näkökulmasta katsottuna, ja tehän tiedätte, että Tähän liittyen komissio tulee toivottavasti jo kesällä esittämään oman ehdotuksensa. Komissio uskoo, että tämä resoluutiojärjestelmä on se, jota tulisi jatkossa käyttää, joten nämä kaksi asiaa pitäisi pitää tarkasti erillään toisistaan. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Annatte varsin hyödyllistä lisätietoa tähän keskusteluun. Nyt puheenvuoron saa uudestaan Rova Roiteva. Ehkä vielä vahvistaisi tämän aikataulun, jonka hän jo esitteli. Tarkastuksen aikaraja on torstaina 12, kello 12. 20, 12. huhtikuuta, niin äänestämme 13. päivä ja EK-valikunnassa äänestetään 19.5 joten tämä aikataulu sitoo meitäkin ja sitten kesäkuussa tämä menee täysistuntoon. Rova Roiteva, haluatteko aivan lyhyesti vielä tiivistää tämän keskustelun, koska olemme hiukan jäljessä aikataulusta, mutta annan teille kuitenkin loppupuheenvuoron tästä aiheesta. No, děkuji. Eh, v první řadě si myslím, že by IMKO mělo mít velmi silný... Eh, no, ensinnäkin minusta IMKO-valiokunnalla pitäisi olla hyvin vahva kanta maksuaika kysymykseen Varjoesittelijöiden kokouksessa ehdotin, että me sovimme järjestelystä, joka sallisi lyhyemmän maksuajan saavuttamisen niin nopeasti kuin mahdollista, mutta että samalla loisimme neuvotteluolosuhteet mm, talousasiain valiokunnan kanssa niin, että tässä ei haitattaisi jäsenvaltioiden toimintaa. Toivottavasti Mm, pääsemme kompromissiin. Jos seitsemän päivän maksuaika olisi välittömästi mahdollinen, se olisi hyvä, mutta se ei varmasti olisi hyvä neuvotteluasema meiltä. Siksi esitin tätä. Mutta sen lyhentäminen, tällainen osittainen lähestymistapa olisi varmasti hyödyllinen. Mitä tulee komission kantaan kuntia koskien olen eri mieltä siitä. Kunnat eivät liity valtion budjettiin ainakaan kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden pääsy pääomamarkkinoille ei aina ole helppoa. Siksi niiden talletusten pitäisi nauttia tietystä, tietyistä vakuuksista tietyn tasoisesti niin, että ne eivät joudu täysin konkurssiin ja ne, että ne eivät esimerkiksi pystyisi maksamaan omalle henkilöstölleen sitten pankkien eri toiminimet. Minun tulkintani asiasta on erilainen. Kuluttajat usein luulevat, että on useita toiminimiä yhden luvan alla. Jos me hyväksyisimme komission ehdotuksen, meidän pitäisi velvoittaa pankit kertomaan kuluttajille niiden muista toiminimistä, joiden alla ne toimivat, ja mikä ei tulisi vakuusjärjestelmän piiriin. Olen eri mieltä myös herra Schmidtin kanssa siitä, että pidennettäisiin tätä 12 kuukauden määräaikaa sosiaalista syistä. Mielestäni, no en tässä voi mennä yksityiskohtiin, niin että keskustellaan tästä varjoesittelijöiden kerrasta myöhemmin. Kiitos. Äh, Kiitoksia Susanna tekemässä työstä. Tämä oli mielestäni varsin kattavaa kattava hyödyllinen lausunto. Tietysti joitakin ratkaistavia kysymyksiä vielä on. Ja näitä työstämistä tulevina päivinä odotamme tarkistuksia. Sitten voimme keskustella tarkistuksesta 12. huhtikuuta, joten voimme vielä käydä jotakin sitä läpi. Kiitoksia. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi Antonio Panserin, joka on esittelijänä tästä tärkeästä mietinnöstä metsätalous ja maatalous kulkuneuvojen hyväksyntä. Meillä on uusi aikataulu, jota ehdotamme teille nyt, kun olemme keskustelleet teidän kanssa. Ja tämän takia juuri olemme lykänneet tätä ensimmäistä keskustelua. Ja tavallaan tämä on tällainen vä- väliaikainen merkki, koska keskustelemme aiheesta vielä huomattavasti myöhemminkin, mutta me suunnittelemme myös kuulemista ja ehkä haluat tätä kommentoida. Nyt annankin puheenvuoron herra Panserille Mielestäni tänään emme käy mitään laajempaa keskustelua yksityiskohdista, koska meillä tulee olemaan tilaisuus tähän kuulemisen jälkeen, mutta jos hiukan kerrot taustoista meille. Ja sitten Rova Suli ei ole paikalla, Rova Ryle on paikalla. Minä ECR-ryhmästä herra Sondergaard ei ole paikalla, herra Salvini on täällä, joten hän ehkä haluaa osallistua keskusteluun, koska hänenkin aiheensa tulee tässä esille kohta. Herra Panzer, jos voitte kertoa meille, mikä on asian tila. Tässä vaiheessa sitten esittelijät saavat puheenvuoron. Sitten herra Vussinis on ilmeisesti paikalla Enterprise-pääosastosta. Ja saattaa olla kysymyksiä teille, mutta ehkä ei ole aika kuulla teitä tänään. Herra Panseriensä. Grazie Presidente. Molto brevemente, eh, anche perché avremo uno... Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti. Niin, mehän vielä palaamme tähän asiaan tuonempana ja silloin meillä on enemmän aikaa käsittelyä varten. Mutta kaikki varmaankin tietävät, mihin tällä pyritään. Tarkoituksena on laatia selkeät normit maa- ja metsätalousajoneuvoihin liittyen. Ja keskeisin tavoite on se, että sisämarkkinat toimivat hyvin kitkattomasti ilman, että pitäisi unohtaa ympäristön suojelu ja tieliikenneturvallisuus. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa myöskin teollisuuden kilpailukyky yksinkertaistamalla aihealaan liittyvät määräykset. Me olemme käyneet keskusteluja eri asianosaisten kanssa, myöskin komission edustajien kanssa. Ja sanottakoon, että tietyt kysymykset ovat nousseet aina uudestaan ja uudestaan esille. En käy kaikkia läpi, mutta ehkäpä ihan lyhyesti siitä, että mikä on tilanne 12. päivä huhtikuuta IMKO-valiokunnassa tulemme keskustelemaan tästä kysymyksestä ja silloin eri eurooppalaisten järjestöjen edustajatkin tulevat olemaan paikalla. Me olemme kirjanneet neljä eri kategoriaa, joihin varmaankin tulemme vielä paneutumaan. Ensimmäinen kategoria, eli tämä aikataulu, eli delegoidut säädökset. Sitten kaksi, palvelut, myynnin jälkeen, eli huoltopalvelut, sitten kolme, tekniset vaatimukset ja päästöt, ja neljänneksi ykköskategorian mukaiset ajoneuvot. Mitä tulee aikataulutukseen, niin näkemykset poikkeavat suuresti. Tässä on ehdottu, ehdotettu, että tämä astuisi voimaan 2014, mutta on kritisoitu muun muassa sitä, että määräajat ovat liian lyhyet, sillä tyyppihyväksyntä kestää hyvin pitkään ja tämä tarkoittaisi suurta työtaakkaa. Komissio siis ehdotti vuotta 2014 ja näin voitaisiin välttää, että syntyy päällekkäisyyttä eri lainsäädäntövälineiden välillä. Joten tarkoituksena on ottaa yksi kokonaisdirektiivi käyttöön eikä 20 erillistä direktiiviä, joten meidän täytyy pohtia mahdollisia kompromisseja. Eli voidaanko huomioida nämä harmonisoidut normit yhtäältä ja sitten alakohtaiset tarpeet toisaalta. Eli että löydettäisiin tasapainoinen lähestymistapa ja jotta alalla on riittävät toimintamahdollisuudet tämän tyyppihyväksyntään liittyvän siirtymäajan, siirtymäajan aikana. Niin tämä ja sitten tämä toinen osa-alue, informaatiokysymykset, artikla 16. Täällä on sanottu, että ala on erityinen ja se tietenkin vaikuttaa tilanteeseen juuri tällä myynnin tähän myynnin jälkeiseen toimintaan. Eli mikä on esimerkiksi kuluttajien turvallisuuden taso huoltopalveluiden saamisen jälkeen. Tarkoituksena on huomioida yritysten tarpeet, mutta minun mielestäni keskeisin kysymys on juuri tämä turvallisuusaspekti. Tämä on sen verran tärkeä, asia, joka tulisi mielestäni huomioida tässä tekstissä. Konedirektiivistä jätettiin maa- ja metsätalousajoneuvot pois ja tämä poisto pitäisi huomioida, sillä turvallisuusaspekti näyttää jäävän kokonaan taka-alalle. Ja tästäpä syystä pyysimmekin parlamentin yksiköitä tutkimaan nämä eroavaisuudet tämän tekstin ja konedirektiivin välillä. Mitä tulee sitten teknisiin vaatimuksiin päästön puolella, tästäkin keskustellaan kiivaasti. Hallintojärjestelmiä tulisi yksinkertaista, näin on sanottu. On vaadittu muun muassa lukkiutumattomien jarrujärjestelmien käyttöön ot käyttöönottoa. Se lisäisi turvallisuutta, mutta toki on mahdollista huomioida muitakin turvajärjestelmiä, jotka voitaisiin tässä yhteydessä mainita ABSn lisäksi. Ja sitten U-luokan ajoneuvot. Tähän liittyen todettiin, että muut kuin tieliikenteeseen rekisteröidyt ajoneuvot voitaisiin ottaa huomioon. Eli niihinkin pitäisi soveltaa tiettyjä yhtenäisiä määräyksiä. Niin herää tietenkin kysymys siitä, että pitäisikö se huomioida tässä yhteydessä, sillä kyse ei ole varsinaisista traktoreista tai maatalouskoneista, vaan kyse on ajoneuvoista, jotka ovat erityisiä teknisiltä ratkaisumalleiltaan. Joten herää kysymys, pitäisikö ne ottaa tähän mukaan, vaiko löytää joku toinen lähestymistapa. Eli että näitä ajoneuvoja varten luotaisiin oma otsake, jossa käsiteltäisiin vain ainoastaan näitä erityisajoneuvoja. Sitten vielä pari huomiota. Ne liittyvät pyyntöihin, joita olemme kuulleet, eli pitäisi ottaa käyttöön uusi T6-luokka, Ja tämä liittyy erityisesti nelipyöräajoneuvoihin, joita voidaan käyttää tieliikenteessä, mutta joita periaatteessa käytetään traktoreina. Eli kyse on pienistä ajoneuvoista, joita käytetään vetoajoneuvoina tai joilla työnnetään jotain maatalouslaitteita. No meidän täytyy pohtia, että onko tämä ihan järkevä lähestymistapa, mutta kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että on varmaankin tärkeää päästä yhtenäiseen lähestymistapaan, sillä on tärkeää huomioida sisämarkkinavaatimukset, ympäristönsuojeluaspektit ja lisäksi tietenkin meidän täytyy pyrkiä vaalimaan tieliikenneturvallisuutta ja, ja kuluttajien turvallisuutta. Eli tässä on tämä puitteisto, jossa me olemme toimineet. Aikataulutuksen puheenjohtaja sanoi jotain, joten en siihen liittyen totea enää yhtään mitään. Kiitoksia. Kiitoksia. Tietysti erittäin hyvin jotakin kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Ehkä vielä valiokunnalle vahvistaisin sen, että me, meillä on 12. huhtikuuta tärkeä kuuleminen. Koordinaattorit varmasti tulevat, tai hyväksyvät tämän ohjelman iltapäivällä tänään. Ja sitten te lähetätte mietintöiden niin käännettäväksi 24 toukokuuta ja sitten käsitellään 14. 16. kesäkuuta. Tarkistuksia pitää jättää 16 kesäkuuta ja sitten käsittelemme näitä lokakuussa ja sitä äänestetään lokakuussa, sitten se menee marraskuussa täysistuntoon. Voidaan myös sanoa, että teidän aikataulunne sopii yhteen neuvoston tekemän työn kanssa asiasta. Ja koska meillä on tänä iltapäivänä kuuleminen moottoripyöristä, on jotakin yhteisiä kysymyksiä, kuten tekniset kysymykset ovat olleet yhteisiä myös moottoripyörien kanssa. Koordinaattorit myös pohtivat tänä iltapäivänä ehdotusta lisätutkimukseksi, että saadaan tietoa molemmille esittelijöille. Teknisiä tietoja tarvitaan. Sitten otitte esille asian, joka on tärkeä kysymys molemmilla alueilla, nimittäin markkinavalvonta. Usein laitteita tuodaan tänne, jotka eivät sovi kuitenkaan eurooppalaisten tyyppihyväksyntien kanssa yhteen. Tätä tullaan myös tutkimaan, joten kuulemme tässä saaman rintarinnan. Ehdotan, että varjoesittelijöille, mukaan lukien minulle, tulee tilaisuus esittää jotakin kommentteja, koska kattava keskustelu tulee alkamaan tästä aiheesta touko-kesäkuussa, joten nyt varmasti ei tarvitse keskittyä tähän niin kovasti, mutta ensin herra Rova Sartori saa puheenvuoron. Herra Mandes ei ole paikalla, mutta herra Korotsman varmastikin haluaa puhua. Samoin Rova Ryyle on paikalla. Minä olen jo sanonut sanottavani ja herra Salvin on myös paikalla. Rova Sartori. in realtà soltanto ieri sera la mia delegazione... Kiitos puheenjohtaja. ryhmäni antoi minulle tehtäväksi työstää tätä asetusta. Olen siis vain muutamat viime tunnit tutkinut tätä esitystä. Herra Pantserin äh, lähestymistapa on sellainen, että hän on selkiyttänyt paljon asioita, joita liittyy tähän esitykseen. Nämä ovat niitä samoja asioita, jotka tunnistettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Haluaisin kiinnittää huomiotanne erityisesti sisämarkkinaulottuvuuteen. Lisäksi turvallisuus- ja ympäristökysymykset on otettava huomioon. Ne ovat jatkuvasti tämän asetuksen käsittelyssä esillä. Lisäksi standardien voimaanastumispäivämäärästä pitäisi päättää vielä yhdessä. Kiitän esittelijää hänen työstään tässä varmasti onnistutaan tässä projektissa. Kroisman, onko täällä lisättävää? Rova Ryle. Heidi. Niin. Yeah. Sorry, eh, ich kann es ganz kurz machen. Niin, ihan lyhyesti. Yksi ehdotus. Ehkäpä meidän pitäisi keskustella esittele Fanden Kampin kanssa tästä soveltamisalasta, erityisesti näiden nelipyöräajoneuvojen osalta mihin luokkaan ne kuuluisivat. Siitä pitäisi keskustella, varsinkin silloin kun pyritään linkittämään kaksipyöräiset näihin nelipyöräisiin luokkina. Ja mitä tulee sitten näihin määräaikoihin, niin ne eivät ole yhdenmukaiset, mutta jotain pitäisi tehdä asian korjaamiseksi. Vaikkakaan päästöt eivät kuulu tähän, niin kyllä se pitäisi jotenkin huomioida. Ja sitten nämä riippumattomat ö, korjaamot ja turvallisuusaspekti, nekin pitäisi huomioida. Kiitoksia. Salvini, okei. Okay. Um. Salvini, no, ette kommentoida. Sitten vielä minulta loppukommentteja varjoesittelijänä. Viitan siihen, mitä Rova Yle sanoi, niin mielestäni ajoituskysymys on tärkeä. Herra Panteri otti esille kysymyksen T6-ajoneuvoista ja tämä asia varmaankin on tullut tästä kaksi- ja pyöräisten ajoneuvodirektiivistä. Joitakin niistä käytetään maataloudessa ja muuallakin. Ja sitten vielä lopuksi U-kategoriasta, mistä on tarvetta saada yhteen yhteisiä tieliikennevaatimuksia. Tämä on ollut keskeinen kysymys pitkään. Mun eri maat vaativat erityyppisiä valoja ja vaatimuksia laitteilla, jotka kulkevat maantietä. Ja siksi onkin aivan kohtuullista kysyä, pyytää, että komissio harmonisoi näitä vaatimuksia. Ja tätä voisimme pohtia liitteen muodossa ehkä, niin kuin herra Pantserikin antoi ymmärtää nyt komission edustajalle. Haluatteko ehkä lisätä jotakin tässä vaiheessa, vaikka meillä tulee olemaan myöhemmin tilaisuus keskustella. Meillä ei todellakaan ole nyt paljon aikaa, mutta mielelläni annan teille puheenvuoron, se kerran olette tullut paikalle. Haluaisitteko lyhyesti kommentoida pari asiaa? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää herra Pantseria hän käsitteli komission ehdotuksen sovellusalaa ja muutama lyhyt kommentti koskien ensinnäkin päivämääriä, sovelluspäivämääriä, mitään erityistä kommenttia minulla tästä ehdotuksesta. Se on se ehdotus, joka meillä nyt tällä hetkellä pöydällä on, mutta sovelluspäivämäärässä olen pitänyt mielellä sen, että on asioita, joita ei voida enää yhtään lykätä, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät kysymykset, ja mitä tulee sitten jälkimyyntivaatimuksiin ja myyn jälkeisiin kysymyksiin, niin meidän pitää korostaa sitä, että komissio on samaa mieltä kaikkien osapuolten kanssa ja jakaa nämä huolet. Ja tietysti ottaa huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät traktoreihin ja miten, miten ne eroavat muista ajoneuvoista. Kuitenkin pitää pitää mielessä se, että on toimintatapa, tai meidän pitää antaa tietoja näistä tyyppihyväksynnistä. Mitä tulee sitten päästöihin, komissio tarkastelee pitkällä aikavälillä tätä kysymystä tässä vaiheessa on varsin optimista sen suhteen, että saavutamme tavoitteemme puhtaamman politiikan kohdalla. Sitten U-kategoriasta vielä, se on myös mielenkiintoinen asia on, tarvitaanko ehkä muitakin luokkia tähän direktiiviin vaiko ei. Minä olen sitä mieltä, että niin kauan kuin meillä voi olla joitakin vaatimukset, jotka ovat tyydyttäviä joidenkin ajoneuvojen kohdalla, niin tietenkin niistä voidaan säännellä ja sitten tarkoituksenamme on ottaa mukaan maatalous- ja metsätalousajoneuvot ja niistä jotakin erillistä aiomme sanoa, mitä tulee niiden turvallisuusvaatimuksiin. Kiitos. Kiitoksia. Te varmasti nyt näette, että meidän tutkimuksemme The competitive huolto- ja varaosatutkimus tulee tutustumaan näihin kysymyksiin tarkemmin ja miten huoltopalveluita tarjotaan näille ajoneuvoille. Tämä eroaa pitkälti autoista ja siksi me voimmekin kysyä, onko tämä, pitäisikö huollon ja toiminnan olla samanlaista. Me estämme tämän kysymyksen ja sitten valitamme tämän tiedon jatkossa. Herra Pantseeri, annan nyt teille puheenvuoron loppukommentteja varten. Ma solo due battute per dire questo, che io ovviamente sono d'accordo. Ihan lyhyesti pari huomiota. Toki voidaan varjoesittelijän kanssa keskustella tästä asiasta. Ehkä olisi paikallaan, että 12.4. kokouksen jälkeen keskusteltaisiin varjoesittelijöiden kesken, kunhan meille on syntynyt ensimmäinen vaikutelma tästä tilanteesta. Niin, mitä tulee itse aikataulutukseen, niin varmaan me löydämme toimivan ratkaisumallin. Herra puheenjohtaja, te päätätte siitä. Ja tämä liittyy tietenkin, niin kuin itse sanoitte, myöskin näihin kaksipyöräisiin ajoneuvoihin. No, katsotaan mitä keskustelu tuo tullessaan. Ja toki olisi paikallaan tutkia tilannetta ennen kuin tekstiä lähdetään laatimaan. Mutta minä uskon, että me saamme laajan rintama taaksemme. Kiitoksia. Minä niin, olen samaa mieltä. Meillä on nyt hyvä aikataulu, joka sopii yhteen neuvoston aikataulun kanssa. Mutta olen samaa mieltä Rova Ryylän kanssa. Ehkä me pidämme kokouksen meidän ja herra Van de Kampin eh, ryhmän kanssa, koska on joitakin päällekkäisiä kysymyksiä, joita me, meidän pitää yhdessä käsitellä. Kiitoksia tästä työstä. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen ja olen erittäin iloinen voidessaan toivottaa tervetulleeksi herra Salvinen ensimmäistä kertaa esittelemään tänne kokoukseen. Hän liittyy 2009 meidän valiokuntaamme ja hän antaa nyt sitä lausunnostaan, lausuntoluonnostaan aiheena kattava lähestymistapa henkilötytön suojaan EU-ssa. Tämä on tavallaan vastaus komission vihreän kirjan. Herra Salvini, Saatan puheenvuoron, voittaisi tämän ehdotuksen ja sitten täällä ovat varjoesittelijät. Herra Syvä on paikalla, Rova Gebhardt myös, herra Kreutzmann, herra Engström. Minä olen täällä, herra Trentafilidis. Aikaa on hiukan niukasti korostaa, mutta koska kerran varjoistelijat ovat kaikki paikalla, niin ainakin jokaiselle heistä annetaan pari minuuttia aikaa. Herra Salvini, esitelkää te ensin tämä aihe. Grazie Presidente, innanzitutto un ringraziamento al segretariato della Commissione. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä hedelmästä yhteistyöstä. Teksti on suht lyhyt, koska parlamentin määräykset ovat rajoittaneet tätä tekstimäärää. Tarkoituksena oli huomioida kuluttajan suoja-aspekti, että myöskin PK-yritysten oikeudet – koska muuten tässä kustannukset saattavat paisua kohtuuttomiksi. Tämä täytyy huomioida. Kyse on siis tästä kokonaiskonseptista ja henkilötietojen suojaamisesta. Tässä on kaksi johdatosan kappaletta ja kuusi varsinaista kappaletta ja me halusimme löytää kaikille ryhmille sopivan tekstin. Tietenkin tämä täytyy välittää vielä live-valiokunnalle käsiteltäväksi, mutta me halusimme löytää tasapainoisen ratkaisumallin, jossa huomioitaisiin myöskin nämä sähköisessä muodossa olevat keskustelufoorumit. Me tiedämme, että sadat tuhannet kansalaiset syöttävät näihin foorumeihin omia tietojaan ja meidän pitää todellakin löytää tietosuojaan liittyvä harmonisoitu ratkaisumalli. Ja SD-ryhmä periaatteessa vastustaa aina tällaista tällaista harmonisointia, mutta minun mielestäni, mitä tulee näihin sähköisiin keskustelufoorumeihin ja kuluttajien suoja kysymyksiin, niin ne ovat erittäin tärkeitä, joten kyllä me tällä saralla tarvitsemme harmonisointia. Me toki tiedämme, että kaikki eivät olleet samaa mieltä, mutta Torstaina kello 12 mennessä tarkistukset on jätettävä, joten aikaa ei ole hirveästi käytettävissä, mutta me halusimme korostaa juuri kuluttajan suoja-aspektia ja halusimme löytää sellaisia ratkaisumalleja, myöskin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joilla voidaan varmistaa kansalaisten valistaminen. Ja me olemme vaatineet myöskin komissio teetättämään vaikutusanalyysin eri jäsenvaltioissa. Kyse on siis luonnoksesta ja minä todellakin toivon, että varjoesittelyiden kommentein tätä tekstiä voidaan rikastuttaa. Toki meillä itsellämmekin varmaan vielä tulee olemaan ehdotuksia, uusia ehdotuksia. No, tämä riittänee tältä osin ja jäänkin mielenkiinnolla kuuntelemaan näitä kommentteja. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskityttiin johonkin avainkysymyksiin meidän valiokuntamme kannalta katsottuna. Sitten kuunnellaan varjoesittelyä ensin herra Zuvan. Zuvan. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja tästä aiheesta. Tieto, henkilötietosuoja kysymykset. On kahdenlaisia uusia ongelmia. Tietysti uusi teknologinen kehitys, globalisaatio, tiedonvaihto tapahtuu eri tavalla. Sitten on näitä sosiaalisia verkkoja, mainontaa ja tietojen keruuta myös harjoitetaan verkossa. Kysymys kuuluukin, miten kerätään näitä henkilötietoja. Tämä on todellinen aihe tässä. Sitten mietinnössä mielestäni täytyy ottaa mukaan osuuksia tästä aiheesta. Käyttäytymismainonta, louk- tietoluokkaamukset ja niin edelleen eri verkostot. Sitten kansallisen lainsäädännön harmonisaatio on aivan välttämätöntä, kuuntelua teitä huolella, herra Salvini, mutta jos ei harmonisoida tällaisessa aiheessa, niin sitten ei kyllä harmonisoida mitään muutakaan kuin, koska mm, tässä ei tietenkään ole minkäänlaisia rajoja, kun tulee käsitellään tietosuojaa, henkilötietosuojaa. Sitten kolmanneksi sääntöjen noudattaminen. Ja minä olen sitä mieltä, että itse sääntely todellakin on rajallinen suojelun osalta ja me tarvitsemme itsesääntely sääntöjä. Sitten neljäs kohta meidän pitää korostaa sitä, että otetaan huomioon pk-yritysten edut ilmeistä syistä. Tämä liittyy talouteen ja tietojen vapaaseen liikkuuteen eu Sitten viides kohta, se, että selvennettäisiin ilmoitus silloin kun ilmoitetaan erilaisista loukkauksista, voidaan harmonisoida, tehdä kaikkea, mutta jos ei selvennetä yhtäläistä järjestelmää, joka koskee loukkauksen ilmoitusjärjestelmää, niin siihenkin liittyy omat rajansa. Sitten teknisesti ajatellen mielestäni voidaan korostaa sitä, että täytyy suojella etukäteen jo ihmisten tietosuojia, ja olisikin ehkä kiinnostavaa käsitellä hiukan tätä Äh, aikomuksellista toimintaa, ja tästä varmaan, tämä sopisi varmasti hyvin tähän mietintöön. Tässä on todellakin paljon aiheita, mutta kaiken kaikkiaan seuranta kysymykset, miten kerätään henkilötietoja kaikki nämä uudet kysymykset, jotka eivät kuulu aikaisempien direktiivien sovellusalaan, niin nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ottaa esille tässä. Kiitos puheenjohtaja. So, thank you very much, Mr. Um, herra Rova Ja, schön, schön, Salf. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset kollega Sandel Viinille tästä erinomaisesta työstä. Uskoakseni komissio on laatinut hyvän tiedonannon. Siinä todellakin paneudutaan niihin keskeisimpiin kysymyksiin, sillä tietosuoja alana on pitkään ollut tapetilla, erityisesti silloin, kun olemme pohtineet kansalaisten ja valtion välistä toimintaa. Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana tilanne on muuttunut perusteellisesti, sillä talouden merkitys sisämarkkinoilla on kasvanut, joten nyt todellakin on pohdittava sitä, miten me käsittelemme näitä kysymyksiä. Kyse ei ole vain ainoastaan online-kaupasta tai sosiaalisista verkostoista, Twitteristä, Facebookista ja muista. Nuorethan hyvin aktiivisesti toimivat siellä ja antavat itsestään paljon tietoja muiden käyttöön, vaan kyse on myöskin kaupankäynnistä. Monista, monista tietoista, joita netin kautta välitetään eteenpäin, kun kansalaiset käyvät sähköisessä muodossa kaupaa, joten meidän täytyy ottaa käyttöön selkeät pelisäännöt, jotta kansalaiset tietävät, mitä tapahtuu silloin, kun he syöttävät näitä omia tietojaan nettiin. Eli tässä on melko laaja kenttä, jota olemme käsittelemässä. Ja kyse ei todellakaan ole vain ja ainoastaan kansalaisten oikeuksista, vaan myöskin sisämarkkina- ja kuluttajansuojaan liittyvistä aspekteista – ja mielestäni tämän tulisi kerostua tekstissä. Tiedän, kollega Salvini, että tekstille ei ole hirveästi tilaa ja meidän täytyy aina karsia jostain päästä, mutta minun mielestäni tämä asia ja aspekti, jonka mainitsin, niin pitäisi huomioida. Ja niin kuin te itsekin tekstissä toteatte, niin meidän täytyy todellakin korostaa voimakkaasti sitä, miten voimme vaalia tätä avoimuutta, avoimuuden periaatetta. Meidän täytyy varmistaa, että tiedot voidaan palauttaa tai hakea takaisin ja että tiedot voidaan poistaa järjestelmää, järjestelmästä. Eli kyse on yksityisyyden vaalimisesta ja minä uskon, että tämä kollega Salvinin teksti luo oivan pohjan jatkokeskusteluille ja myöhemmässä vaiheessa tulen esittämään omia tarkistuksiani tähän tekstiin. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Um, kiitoksia, Rova Gebhardt. Sitten herra Kreutzmann. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Onnittelut kollega Salvinille tästä onnistuneesta työstä ja hyvistä ehdotuksista. Tiivissä muodossa huomioidaan kaikki tietosuojaan liittyvät seikat. Ensinnäkin erityisesti nuorten näkökulmasta katsottuna tietosuoja on tärkeä seikka. Nuorethan vähät välittävät, kun tietojaan nettiin syöttävät, joten tämä on hyvä huomioida tässäkin tekstissä, niin kuin olette tehneet. Meidän täytyy siis varmistaa, että me löydämme tähän liittyen toimivan järjestelmän. Toisaalta taloudellisten toimijoiden pitäisi tietää, mitä tietoja he saavat tallentaa ja mitä ei, mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Minä uskon, että sitä kautta voimme löytää johdonmukaisen lähestymistavan ja varmistaa myöskin sitä kautta tasaväkiset toimintamahdollisuudet sisämarkkinoilla. Ja mitä tulee PK-yrityksille lankeaviin hallinnollisiin kustannuksiin, niin ne ovat huomattavat. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että kustannustaakka ei kasva kohtuuttoman suureksi, sillä PK-yrityksistä puhuttaessa, niin nämä hallinnolliset kustannukset ovat suhteettoman suuret yrityksen kokoon verrattuna, joten kyllä tässäkin tarvitaan jotain suhteellisuutta. Eli kyllä tässä on hyviä ehdotuksia, me olemme valmiita tukemaan niitä ja ehkäpä tarkistuksin niitä voidaan vielä täydentää ja parantaa. Kiitoksia. Uh, Mr. Engström. Herra Engström. Uh, yes, I'd like, like to... Kiitokset. Olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Tämä on hyvä lausunto ja työasiakirja Libeltä on myös hyvä. Nämä ovat tärkeitä asioita ja mitä on säänneltävä, emme voi luottaa itsesääntelyyn. Lainsäädäntö tässä on paikallaan. On myös aivan paikallaan, että teemme tämän Euroopan tasolla, koska nämä säännöt on harmonisoitava. On ihan luonnollista, että yritykset tekevät rajat ylittävää työtä ja siksi se on harmonisoitava Euroopan tasolla. Tärkeää tämä siis on. Ja samaan aikaan en haluaisi mennä liiallisuuksiin, koska liian pitkällekin voi mennä. Ruotsissa meillä on ollut tämän tyyppistä lainsäädäntöä jo 70-luvulta alkaen, ja kerran kävi niin, että joku oli kirjoittanut jotain blogissaan jonkun kaverista, ja joku oli nyrjättänyt nilkkansa tai jotain muuta sen tapaista. Se, miten Ruotsissa säännöt oli laadittu, tämä joutuikin sitten sellaisen tiedon luokan, joka on terveystietoja ja se on hyvin tarkasti säänneltyä luottamuksellisista tietoa ja se johti sitten ikäviin seuraamuksiin eikä siinä nyt ollut mitään järkeä. Sitten kommentti erästä oikeudesta. Tämä oikeus riippuen siitä, mitä se tarkoittaa. En oikeastaan ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, tämä oikeus tässä yhteydessä. Jos tämä tarkoittaa sitä, että jos minä vaikka vedän tietoni pois Facebookista, niin Facebookista pitäisi poistaa minun tietoni. Mielestäni näin sääntöjen pitäisinkin toimia. Toisaalta, jos se tarkoittaa sitä, että internetistä poistuisit kokonaan, se unohtaisi ikään kuin sinut – käytännön esimerkkinä muistan muutaman mm, aikaisemman europarlamentaarikon tarkoituksena ei ollut eh, muistaa, että he olivat valmiita myymään tarkistuksia rahasta. Näinhän ei ole oikein. Ensinnäkin tämä olisi ihan mahdotonta saavuttaa ja se olisi sopimatonta myöskin luonteeltaan, jos olisi mahdollista poistaa asioita itsestään, kommentteja, joita muut ovat esimerkiksi esittäneet itsestä. Tässä on siis tasapaino löydettävä. Mielestäni työskentelyasiakirja ja lausuntoluonnos molemmat ovat oikean suuntaisia ja siksi kiittäisin esittelijää. Uh, I'll come in at the end. Uh, lopuksi sitten herra Trantafilidis. and, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi herra Salvinia hänen erinomaisesta työstään. Kuten me tiedämme, henkilötietojen suoja perheelämän kunnioittamat perusoikeuksia YK peruskirjassa, mutta on tärkeää pitää kiinni näistä oikeuksista yhä globalisoituneemmassa maailmassa, jota luonnehtii nopea teknologinen edistyminen. Tämän takia on aivan erityisen ensiarvoista varmistaa, että tuleva lainsäädäntö on teknologisesti neutraalia ja varmistana tietosuoja koskee, pätee aina riippumatta valittua teknologiaa, jolla käsitellään tietosuoja, tietoja. Meidän mitään ala ei pitäisi vapauttaa tietosuojan alalta ja erityistä huomiota pitäisi kiinnittää huomioon verkkotoimintaan ja offline-toimintaan. Tämä pitäisi kattaa kaikki kuluttajat, yksilöt, videovalvonta, kameravalvonta eri tilanteissa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että paras tapa saavuttaa tavoitteet tapahtuu niin, että yhdenmukaistetaan kans- jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, koska olemme nähneet viimeisen 15 vuoden aikana, että on monia ongelmia tietosuojassa johtuen suuresta harkinnanvallasta, jota jäsenvaltiolla on säätää lakeja tällä alueella, mutta mielestäni meidän pitäisi olla hiukan tarkempia kuin tämä, ja siksi yhdenlaiset määritelmät, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn, otetaan huomioon kansainväliset tietojen siirrot, kansainväliset tietosuojaviranomaiset ja niin edelleen. Pitää sopia standardeista ja niitä pitäisi käyttää hyväksi silloinkin, kun tietojen käsittelyä ei tapahdu EUn alueella. Pitäisi kattaa mm, sekin vaihtoehto, että tietoja siirretään nykyään paljon. Sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisin korostaa sitä, että tietoisuuden lisäämistä ei pitäisi käyttää siihen, että varmistamme tietoja että käytetään niin, että tietoja sovelletaan sääntöjä sovelletaan samalla tavalla. Komissio voisi kylläkin tehdä ehdotuksen lainsäädännöstä. Tiet, tiedottamisella pitäisi olla toinen rooli, nimittäin kertoa yksilölle heidän oikeuksistaan, mitä tulee henkilötietoihin ja missä olosuudessa heidän pitää antaa näitä tietoja eteenpäin. Kiitoksia. Mr. Eh, sitten olen varjoesittelijänä tässä vaiheessa, voisin käydä läpi joitakin kohtia. Ensinnäkin herra Salvinen aivan oikein keskittyy sisämarkkinaulottuvuuteen. Komission kertomuksessa on luku tästä kohdasta ja mielestäni kannattaisi hiukan vahvistaa vielä tukeamme joillekin näistä kysymyksistä, jotka tulevat esille tässä kyseisessä luvussa. Erityisesti olen sitä mieltä, että se seikka, että komissio tarkastelee kunnollista harmonisaatiota tietosuojalainsäädännössä erityisesti, koska niin kuin he tällä kertaa sanovat, tällä kertaa sanovat ja lainaan, direktiivi on joskus tullut toteutuksi väärällä tavalla jäsenvaltioissa ja mielestäni tämä on ongelma tämän lainsäädännön kanssa. Olen sitä mieltä, että, että erot kansainvälisissä säännöissä ja direktiivissä, niihin pitää nyt tarttua. Ei ole aivan selvää tässä ehdotuksessa, aikooko komissio ehdottaa täysin uutta ehdotusta. En ollut aivan varma, mistä he oikein nyt tässä puhuvat. Mutta ainakin meillä on oikeus vaatia, että tämmöisiä sääntöjä noudatetaan yhdenmukaisella tavalla ja johdonmukaisesti. Komissio on identifioinut hyviä kohtia ilmoituskysymyksistä, ja tässä on tärkeä kohta, jota meidän pitää pitää vahvistaa, herra Salvinin lausunnossa, on yleinen yksimielisyys tietosuojavalvojen ka- va- kohdalla, että ilmoitusvelvollisuus on aika raskas ja kömpelö, eikä tuo oikeastaan mitään lisäarvoa yksilöiden suojelulle. Ja tämä on, tästä on konsensusta tietosuojavaltuutettujen kesken, niin jos näin on, niin meidän pitäisi kuulla tätä ja ottaa se huomioon, koska mehän pyrimme parantamaan tietojen suojelun tasoa ja samalla pyrimme vähentämään hallinnosta taakkaa. Ja edelleen olen sitä mieltä, että ehdotus tehosta olemassa olevan työryhmän 29 toimintaa. Sehän on työryhmä, jossa tietosuojavalvojat kokoontuvat ja koordinoivat toimintaansa. Meidän pitäisi antaa heille ehkä virallisempi rooli ja säännöt, vähän niin kuin teimme sähköisen tiedottamisen ja sen valvojen kohdalla. Tämä on tärkeä aspekti mielestäni. Kaikissa näissä asioissa meidän pitäisi pystyä edistymään. Sitten vielä pari asiaa. Toinen koskee tietosuojarikkomusilmoituksia. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että koska olette esittelijöinä kuluttajan oikeuksista televestapaketissa, niin muistattekin varmasti, että olemme tehneet läheistä yhteistyötä kansallisvapausvaliokunnan kanssa – kun muutettiin yksityisyysdirektiiviä. Tämä kuului meidän vastuullamme. Me teimme paljon työtä ja monet teistä olivat tässä mukana ja me kehitimme uudet puitteet eh, henkilötuodessa ja loukkausten ilmoituksella ja nyt niitä sitten sovelletaan myös, niitä käytetään televiestintäyrityksissä. Herra Salvini viittaa tällaisen kallisen, hankalaan menettelytapaan. Ja herra Salvini itse asiassa on uusia vaatimukset, jotka ovat vielä käytössä, ja olemme tehneet erittäin paljon työtä yhdessä tietosuojavaltuuteen kanssa, ja pyrimme varmistamaan, että tämä ei olisi kallista ja hankalaa toimintaa. Ja olenkin tyytyväinen siihen, että tämän valiokunnan tekemä työ on nyt komission käsittelyssä ja se otetaan mukaan kaikkeen tietosuojalainsäädäntöön, niin siinä tarvitaan myös uutta lainsäädäntöä, että näin voidaan tehdä. Tätä asiaa kannattaa varmasti tarkastella. Ja sitten lopuksi herra Engströmin kommentteihin. Mitä tulee henkilö henkilötietoihin vain ne tiedot, joita itse annatte Facebookin kautta ja muualla, ja mitä muut teistä kirjoittavat, ja joita löytyy verkosta, sitä ei pysty mitenkään kontrolloimaan. Ja tämä asia on tullut esille, koska ihmiset ovat jo huomanneet, että jos he ovat olleet mukana nuorempana Facebookissa ja haluaisit kuitenkin poistaa näitä sinne annettuja tietoja myöhemmin. Tämä on aika kysymys. Herra Salveni, kiitoksia kovasti. Nyt voimme antaa hiukan lisäaikaa äänestyksiä. Olen erittäin iloinen, että Rova Marie Hélène Blanche yksikön johtaja oikeuspääosastosta on mukana täällä kokouksessa. Ehkä te haluaisitte hiukan kommentoida lyhyesti ja sitten annan uudestaan puheenvuoron esitelle lausunlaatio Salvinille. Rova Boulanger, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. No. Kiitos puheenjohtaja. Seuraamme suurella mielenkiinnolla tämän päivän keskustelua. Näkemykset ovat läheisiä komission työhön, jota tehdään tällä hetkellä, kun laaditaan vaikuttavuusarviointia lainsäädäntöaloitteesta, jonka komissio julkaisee tällä. Aikooko komissio ehdottaa lakitekstiä vai miten vaikuttavuusarviointi, mihin suuntaan se osoittaa. Mielestäni tässä vaiheessa ei ole paljon enemmän tehtävää. Sisämarkkinaulottuvuus on erittäin tärkeä meille ja se on tunnistettu yhdeksi tämänhetkisen järjestelmän heikkouksista ja tässä asiayhteydessä ja työssämme, kun pyrimme harmonisoimaan sääntöjä eh, edelleenkin, pyrimme välttämään sitä, että turhaa hallinnollista taakkaa luodaan erityisesti pk-yritysten harteille. Kiitän. Well, thank you very much indeed for... Kiitoksia siitä, että olette tehneet aloitteen tästä ehdotuksesta. Tämä on tärkeä valiokunnan. Tämä on tullut esille myös televesitapaketin yhteydessä. Erityisesti mitä tulee näihin tietosuojaloukkausilmoituksiin, on hyvä, että vastaatte näihin kysymyksiin. Sitten aikatausta ennen kuin puheenvuoron saa uudestaan herra Salvini. Varjoesittäjät saavat, heillä on aikaa torstaina keskipäivään saakka sitä tarkistuksia sitten käsittelemme 12. huhtikuuta tästä ja äänestämme. Ja sitten kansallisvapauksessa äänestetään 25. tai 26. huhtikuuta ja täysistuntoon sitten kesäkuussa. Tässä tämä aikataulu, herra Salvini, haluaisitteko te tiivistää tämän keskustelun tähän asti? Sì, innanzitutto ringrazio i sei intervenuti. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia, jotka käyttivät keskustelun aikana puheenvuoron. Kollega Juvan, voitte olla huoletta. Meidän tulee todellakin saada aikaiseksi todellista harmonisointia juuri tällä alalla. Poliittisia erimielisyyksiä varmaankin on olemassa, mutta taidamme olla samaa mieltä siitä, mitä tarpeita on olemassa. On tietenkin selvää, että kyse on globaalista lähestymistavasta. Meidän täytyy yksinkertaisesti voida luottaa vaikuttaa näihin tietosuojakysymyksiin ja miten ne voidaan poistaa järjestelmistä. Me tarvitsemme johdonmukaista ja yhdenmukaista eurooppalaista toimintaa. Se on varmaan kiistaton fakta. Yhtä kiistatonta taitaa olla myöskin se, että tästä ei saa syntyä kovinkaan suurta taakkaa pk-yrityksille. Eli tämä tasapaino on myöskin lähellä meidän sydäntämme. Tietojen poistamisaspektiin liittyen kollegat Kreuzmann ja Gebhardt viittasivat tähän. Se on varmaan yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Ja tähän liittyvät tarkistukset olisivat tervetulleita. Kuluttajien ja käyttäjien pitäisi olla tietoisia siitä, miten heidän tietoja käytetään ja käsitellään ja miten niitä välitetään mahdollisesti eteenpäin. Viittaa tässä Facebookiin tai esimerkiksi internetin kautta tapahtuvaan kännykän ostotapahtumaan. Eli pitäisi tietää, missä määrin ja miten tietoja välitetään eteenpäin. Ja sitten tämä oikeus tulla unohdetuksi minun mielestäni tässä vaiheessa tästä ei tarvitse varmaankaan keskustella. Mutta johdonmukaisuus, sitä todellakin kaivataan. Niin kuin kollega Engström totesi, me olemme samaa mieltä. Mutta valitettavasti aikaa ei ole hirveästi käytettävissä, eikä tekstille ole hirveästi tilakaan tarjolla. Eli tämä pelivara on aika rajallinen, joten jään nyt odottamaan ehdotuksianne, jotka on jätettävä torstaihin puolipäivään mennessä. Tällä hetkellä Euroopassa ei vielä tällä saralla sovelleta yhdenmukaista lähestymistapaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Odotamme näitä tarkistuksia ja viimeistä keskustelua. Sitten äänestämään, hyvät naiset ja herrat. Meillä on joukko tärkeitä äänestyksiä. Ensin äänestämme tekstiilinimityksistä merkinnöistä. Annan puheenvuoron herra Mandersille. jos silloin kun hän puhuu, jos kaikki poliittiset ryhmät voisivat varmistaa, että heidän jäsensä ovat koolla ja äänestyskortit mukana. Jo, herra Manders, haluaisitteko käydä hiukan läpi tarkistuksia? Ja jos varjostat haluavat kommentoida, niin he voivat niin tehdä. Mutta toivon, että herra Manders pystyisi kattamaan tämän kaiken. Sitten teillä on myös ehdotuksia yhtenä ryhmänä tavoitteista äänestyksistä. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää erinomaista yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. On mukavaa nähdä, kuinka kaikki osallistuvat kokouksiin, joita järjestetään ja saamme kaikki sanamme sanottua ja löydämme yhteisen kompromissin. Kiitän sihteeristöä ja oikeudellisten asioiden yksikköä, Luka ja muita. Teette erinomaista työtä. Tässä äänestyslistassa tämä on oikeastaan ensimmäisen käsittelyn hyväksynnän ähm, luettelo. Tässä on pienehköjä muutoksia liittyen tiettyihin tarkistuksiin äänestytän niistä suullisen tarkistuksen kautta. Näillä vaan parannetaan tekstiä ja muilta osin toivon, että pystymme äänestämään monia tarkistuksia yhtenä kokonaisuutena. Säästämme aikaa, olemme 20 minuuttia myöhässä nyt jo, niin että voimme saada tätä aikaa voitetuksi takaisin. suuri enemmistö, ehkä yksimielinenkin ääni tässä valiokunnassa on sellainen, että me haluamme vahvan aseman neuvotteluissa yhdessä komission kanssa ja neuvoston kanssa. Komissio tukee meidän linjaamme enemmän tai vähemmän ja neuvosto pyrkii nyt keskustelemaan tiettyjen asioiden hyväksynnästä sielläkin suunnalla. Toivon, että löydämme nopean kompromissin iltapäivällä osallistun koordinaattoreiden kokoukseen, jotta voimme varmistaa, saammeko luvan aloittaa neuvoston kanssa epäviralliset neuvonpidot, koska on hyvin tärkeää, että niin nopeasti kuin mahdollista hyväksymme tämän asetuksen, koska uusien kuitujen markkinoille saattaminen, joka on yksi näistä teknisimmistä kysymyksistä tässä esityksessä, että saamme tämän asian läpi se on valiokuntamme päätavoite. Toivon, että löydämme kompromissin neuvoston kanssa loppujen lopuksi äänestämään nyt. Siis ja katsotaan, voivatko kaikki tukea tätä, että saamme vahvan neuvotteluaseman valiokunnalle kohtaamaan neuvostoa sitten. Kiitos. Kiitoksia. Herra Rova Komi, haluaa puhua. Ringraziare il relatore herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitos kuuluu esittelijä Mandersille ja varjoesittelijöille. Aihealue nimittäin on hankala ja monimuotoinen, mutta meillä on ollut selkeä kanta jo vuodesta 2009 alkaen. Toisen käsittelyn aikana parlamentin on osoitettava, että se puhaltaa yhteen hiileen, koska sitä kautta voimme neuvottelussa neuvoston kanssa saada aikaiseksi hyviä tuloksia. Joten paljon kiitoksia tästä hedelmällisestä yhteistyöstä ja me toivomme, että äänestyksen kautta saamme selkeän viestin neuvoston suuntaan. Kiitoksia. Niistä on no niin, äänestää. En usko, että tarvitaan koneäänestyksen ensimmäisellä kierroksella, joten aloitetaan. Ja seuraan ehdotettuja ryhmääänestyksiä yhtään ryhmän äänestykseen jota ehdotettiin. seuraan tässä muiden varjoisten kanssa tarkistus 10 puolesta vastaan. Yksimielisesti lähes hyväksytty sitten artikla 2, 38 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten sitten ryhmätarkistuksen herra Mandeselta 12.20. Artikosta 4 ja 9. Ja myös artiklan 15 tämä liittyy, joten nämä tarkistukset 20 saakka puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ryhmään neljä. 21 tarkistus, mukaan lukien suunnan tarkistus. Se löytyy näistä tanssipapereista 40 saakka puolesta. 21-40 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero on, ryhmä, ryhmä numero 5 18 artiklasta 22-28 tarkistuksesta 22-28 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ryhmä 6, tarkistuks 41-42. Puolesta vastaan hyväksytty. 43 erikseen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ryhmä 8, tarkistukset 31-34 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdason kappaleisiin. Tästä ei tarvitse äänestää ilmeisesti. 9, tarkistus se on kompromissi. Joten tarkistus 4, nyt on tämä suunnan tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppuäänestys, siinä pitääkin laskea äänet, joten koneäänestyksenä. Avaan äänestyksen koko mietinnöstä. Toinen käsittely. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää ääntä. Ja kaikkien kiintiöt ovat kunnossa, joten ei tarvitse mihinkään muuhun ryhtyä tänään. Kiitoksia herra Manders ja varmastikin tulet iltapäivällä koordinaattorien kokoukseen, jotta voitte pyytää luvan alkaa neuvotteluneuvoston kanssa ja katsotaan sitten, voimmeko ratkaisun aikaan toisessa käsittelyssä. Sitten Rova Korholan lausunto, tuotan tertuksen varapuheenjohtajan aiheena radio taajuuspolitiikka ohjelma. Ja annankin teillä puheenvuoron, jotta voitte käydä hiukan läpi tarkistuksen, niin kun äänestämme. I certainly want to thank the shadow Kiitän esit- varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja mielten joustavuudesta. Kiitän sihteeristöä myös pitkämielisyydestä. Olen hyvin tyytyväinen näihin kompromisseihin ja tähän asti sen tulokseen. Varmasti pystymme luomaan hyvin lupaavan ja tasapainoisen lähestymistavan. Eipä muuta, äänestämään. You, any of the shadows. Kiitoksia. Entä varjoesittelijät, onko teillä kommentoitava? Ei. Sitten vaan äänestetään. Aloitamme artiklasta 1.51 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 53 ei äänestä tästä 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54-55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissiin yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhdeksän puolesta tämä koneäänestyksen. EO9. Äänestys päättyy. Carried by 24. Hyväksytty 24.12 tuloksella. Sitten 59 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten mennään 63-64 tarkistuksen ovat samanlaiset puolesta. Koneäänestyksenä ehkä parempi ottaa 63 ja 64. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 15.21 21 tuloksella. Sitten 65 puolesta vastaan ty- hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 24, kaksi samaa tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 12 raukeaa 70 puolesta vastaan hyväksytty. 71 äänestys alkaa koneäänestyksenä 71. Päättyy hylätty 15.21. 72 puolesta Otamme tämänkin muuten koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 72. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25.11 tuloksella. Sitten lausutulos 13 puolesta vastaan hyväksytty 73. Äänestys alkaa, Koneäänestys päättyy hylätty 15.21 tuloksella. 74 puolesta vastaan hyväksytty. 76 ja 77 samanlaisia puolesta. Anssa alkaa näistä kahdesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 50, 75 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 78, 79 ja 81 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän päätarkistukset sitten raukeavat. Sitten kompromissiin kolme puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 15 lausuntolonsa eroa koralta. Äänestys alkaa koneäänestyksenä 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.14 tuloksella. Sitten 88, 89, 90 kaikki raukeavat ja sitten 91 vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 raukeaa, 92 ja 3. 94 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty selvästi. Sitten 95 koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2016. Sitten 96. Puolesta, anteeksi, koneäänestys alkaa. 96. hyväksytty. 97 raukeaa ja DO16 myös. Sitten DO17 puolesta otetaan sekin kone äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten 98 esittelijältä puolesta No, otetaan tämäkin koneäänestyksen pahoittelen, kun puheenjohtaja. 98 äänestys alkaa, päättyy 21.15 hyväksytty. 18 raukea ja sitten 99 vuorossa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja vuorossa artikla 8, 19. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 100 ja 101 raukeavat. Ja sitten 102 ja 103 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. DO 20 lisäyksenä. Äänestys alkaa. 20. Päättyy. Hyväksytty. 104. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten artiklan 9, 105. Tarkistus. Äänestys alkaa. 105. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 21 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty selvästi. Sitten kompromissi neljä. Johdus on kappaleista puolesta vastaan hyväksytty. Sitten vuorossa 24 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. DO2 puolesta tai avaamme koneäänestyksen tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 Bobinskalta puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. Kolme esittelijältä äänestys alkaa. Koneäänestys ja päättyy. Hyväksytty. Näin ollen 27 tulee lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 28-29 yhdessä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta. Otetaan se koneäänestyksenä 30 siis. Päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. Deo 5. Se on nyt sitten myös hyväksytty. Ja 35. Se alkaa 35 ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme suoraan tarkistukseen. kompromissi numero 6. Puolesta äänet vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi 47. Äänestys alkaa. Tarkoitus 47. Päättyy. Hylätty. Sitten 46 tarkistus. Anteeksi, 48 korjaa puheenjohtaja. Puolesta vastaan hyväksytty. 49 50 yhdessä puolesta No, otammekin äänestyksenä nämä kaksi. nyt alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten laustolons kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy yksi henkilö päättää olla äänestämättä, en tiedä miksi. Hyväksytty ja puolesta, yksi vastaan. Onnittelemme esittelijää. Hyvää työtä. Okay. So I'd like to thank Mrs. Korhola very much. Haluan kiittää lämpimästi rouva Korholaa tästä laajasta työrupeamasta ja me puolustamme sitten tarkistuksemme teollisuusvaliokunnassa tai vastuuvaliokunta. Hehän äänestävät lähitulevaisuudessa muistaakseni 12.4. Ja sitten jatkossa keskustellaan täysistunnossa. Sitten vuorossa lausuntolonsa eurooppalaista sopimusoikeudesta. Esittelenä Hans-Peter Mayer. Tässä on neuvosteltu paljon ryhmien kesken. Ilmeisesti on muutamia suullisia tarkistuksia, joita pitää käsitellä. Missähän Hans-Peter Mayer on? Hän nosti vieläkin herran herra Suapuuhainen puolestaan. Haluatteko esitellä tämän? Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Niin minä en ole Jurin puolesta esittelijän ominaisuudessa paikalla, mutta kollega on sairaana eikä päässyt tänne, mutta pari huomiota ennen kuin lähdemme äänestämään. On toki valitettavaa, että äänestysluettelo saatiin toimitettua kollegoille hyvin myöhäisessä vaiheessa myönnettäköön, että tämä ei ollut minun vika, mutta minä edustan täällä nyt esittelijää, mutta tarkoituksena ei ollut pimittää tietoja. Monet tekijät vaikuttivat tähän myöhäiseen asiakirjan toimittamiseen. Sitten toinen seikka. Eilenhän me keskustelimme täällä aiheesta ja totesimme, että meillä on kompromissi ehdotus, joka linkittää tarkistukset 24, 27 ja 56 ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä tarkistuksessa on kaikki optiot huomioituna, eli kustannukset, tarpeet ja kaikkien optioiden kustannukset ja lisäksi pitäisi huomioida oikeus pohja ja sosiaaliset vaikutukset, kansainvälinen lainsäädäntö ja olemassa oleva yksityislainsäädäntö, mahdolliset konfliktien ratkaisujärjestelmät ja vaihtoehtoiset välineet. Nämä tulisi tarkastella. Eli tähän on linkitetty lukuisia ehtoja näihin vaihtoehtoihin liittyen. Ja lisäksi tätä täydennetään tarkistuksella 56, joka liittyy eurooppalaiseen sopimuslainsäädäntöön ja se taas paneutuu tähän kuluttajasuojalainsäädäntöön. Voisin toki kertoa tästä enemmänkin, mutta todettakoon, että me olemme huomioineet monet kommentit ja toivottavasti kollegat voivat tämän sitten myöskin hyväksyä. Kiitoksia. Thank you very much. Any shadows want to... Kiitoksia. Haluatko varjoistajat kommentoida? Sitten vaan äänestämään. Niin, me tässä nyt hiukan hitaammin, koska saitte tämän aika myöhään, niin meillä on myös suullinen tarkistus, joka on kompromissi, jota me kohta esille. Ja kohtaan yksi 24 tarkistus. Puolesta vastaan hyväksytty 25 raukeaa. 26 ja 29. Samanlaisia tarkistuksia. Äänestys alkaa. Päättyy. Ylätty. Yhdellä äänellä pelkästään. Sitten 27 puolesta vastaan hyväksytty. 20, 29 puolesta. Niin, otetaan tämäkin koneäänestyksenä, joka alkaa. ja päättyy hylätty 16.18. 28 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Sitten kohtaan kaksi. Suunnan tarkistus. Se on oikeastaan kompromissi GULta, SDltä, ECRltä, FDltä. Tämä löytyy teidän äänestyspaperistanne. Missä järjestyksessä tämän äänestetään? Ensinnäkin oletan, että te haluatte äänestää tästä suullisesta tarkistuksesta. Hyvä. Minun mielestäni, koska suullinen tarkistus on todellakin erittäin radikaali, meidän pitäisi äänestää siitä ensin. Ja sitten kompromissista. Sopiko tämä teille? herra Schwab. Ähm, ei. Puheenjohtaja, tarkastelin asiaa. Tilannehan on oikeastaan se, että nämä ovat tarkistuksia, jotka jätettiin määräajan jälkeen. Ja minun mielestäni työjärjestyksen mukaisesti meidän tulee keskustella vain ainoastaan esittelijän laatemasta kompromissitarkistuksesta. En nyt käynyt tsekkaamassa työjärjestystä, mutta ehkäpä sihteeristä tietää menettelytavasta enemmän. Yes, I mean, I think this is a complex issue, but I... Tämä on monimutkainen kysymys, mutta on totta, että kompromissille pitäisi antaa prioriteettiasema, mutta koska tämä nyt selvästi on kompromissi, niin silloin puheenjohtajan täytyy tarkastella, kumpi menee pidemmälle suhteessa alkuperäisen tekstiin. Minun mielestäni tämä on aivan selvää, että tämä SD-teksti menee kauemmas alkuperäisestä. Mielestäni siinä ei ole mitään jäljellä alkuperäisestä enää. Joten tältä puolelta meidän pitäisi ottaa tämä kompromissi ensin. Joten näin ollen suullinen tarkistus SD, ECR, e QE, EFD-ryhmistä ensin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ensimmäisestä kompromissista. Äänestys päättyy. Hylätty. Epäröin hiukan, koska ilmeisesti täällä 36 äänestä ja aina yksi tulee vastaamaan lopuksi, enkä ole ikinä ihan varma, mikä tämä lopputulos on. Mutta hylätty selvästi. 2016. Sitten kompromissi 1 koneäänestyksenä. Päätös päättyy. Hyväksytty 2015 tuloksella. Ja näin ollen mennäänkin sitten tarkistukseen 35. Tässä on tuossa kohta kolta äänestys, mutta en onkin tiedä mihin se kohdistuu. Ai, ensimmäinen osa kuuluu tähän kompromissiin. Joten toinen osa vuorossa. Hyvä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 37. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22.14 sitten 38 puolesta. No tämäkin täytyy puheenjohtaja edustajan mielestä ottaa koneäänestyksen. Se alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Raukeaa, koska saa peli ja kaksi tyhjää sitten tarkistukseen 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty selvästi. 41 puolesta vastaan. Hylätty. 42 Äänestys alkaa. Hyväksyt. Ah, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tämä tarkoittaa sitä, että kolme raukeaa ja me menemme kompromissiin kaksi. Kompromissi kaksi vuorossa puolesta. No otetaan sekin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten 49 vuorossa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 51 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty myös. 52 ja 53 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta. Tämä äänestys alkaa tästä. 54. Päättyy hyötty. 56. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 57 ja 60. Äänestys alkaa. Päättyy saa tulos, joten tämä hylätään sitten 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen tarkistukseen 63 puolesta vastaan hylätty. 61 ja 65 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa toista osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt taas joku ilmeisesti oli äänestämättä, mutta ei voi mitään. Ja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 päättyy. Nyt taas meillä 36 hyväksytty. Sitten 61, 65 kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kohtaan 9, 67 ja 70 puolesta. Niin taidetaankin ottaa koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 67-70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kaikki muut tarkistukset raukeavat. Ja menemme kompromissiin kolme. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 73 raukeaa. Ja vuorossa kohta 10 ja 75 puolesta vastaan. Hylätty. 74 puolesta vastaan. Hylätty. 77. Äänestys alkaa. Päättyy. Tasapeli. Hylätty. Sitten 76 puolesta vastaan. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan hyväksytty 80 puolesta vastaan hylätty 79 puolesta vastaan hylätty. 81 äänestys alkaa. 81. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täällä on kyllä joku mysteerihenkilö, joka vai äänestää, ei. Yritän varmistaa, että kaikki äänestävät, mutta voisitteko ehkä hiukan tarmokkaammin painostaa nappia siellä. Hyväksytyllään siis 82 raukeaa. Sitten 83 puolesta vastaan on yllätty. Sitten 84 ja 85 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 88. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyvä. Hyväksytty kahdella äänellä. Sitten 86, joka on seitsemän raukkaavat. Sitten johdatuksen kappaleisiin. Tarkistus 1 ja 2. Ne ovat samanlaisia puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa näistä kahdesta. Päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä raukeaa, sitten viisi. Äänestys alkaa. Tarkoitus viisi. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi ja seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 80. Äänestys alkaa näistä. Äänestys päättyy. Jälleen tasatulos, joten ne hylätään. Sitten yhdeksän. Äänestys alkaa. Näin se päättyy. Hyväksytty. 11 raukeaa. 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 14. Äänestys A puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. 13 raukeaa. 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 17. Puolesta. Me no, otetaan tämäkin koneäänestyksenä. 17. nyt saakaa. Päättyy. Hylätty. Joten tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. 19 raukeaa. Mutta sitten 20 puolesta vastaan hylätty 22. Äänestys alkaa. Jälleen yksi. And that was carried by 18. Hyväksytty Joten jälleen tämä meidän haamuäänestäjämme toimii. Rostaalinen tarkoitus meni siis läpi ja mennäänkin sitten tämän loppuäänestyksen ihan suoraan. Liian myöhäistä. kommenttia, mikrofonia tuli sieltä. terveydeksi. Esittelijä, haluatteko sanoa jotakin ennen loppuäänestystä? Andres, on kaikki kunnossa? No niin, avaamme äänestyksen lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Nyt kaikki ovatkin äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta, kolme vastaan ja 13 tyhjää ääntä. Kiitän herra Majeria. ja varmaankin mielenkiintoista työtä tiedossa oikeusasian valiokunnassa, jota tämä lausunto menee sinne mietintöön mukaan. Ja haluan myös jotakin tarkistuksemme lopullisen ehdotuksen mukaan. Opinion. Seuraavaksi herra Tranta Fylideksen lausunto unionista. Kyriakos, haluatko sanoa jotain aluksi? I just want... Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tuesta ja sihteeristöllekin kiitos kuuluu sen tekemästä työstä. Te tiedätte, että ensimmäisen kokouksen aikana me keskustelimme tästä lausuntoluonnoksesta. Tarkoituksena oli huomioida kaikki kaikki vastaan otetut suulliset ehdotukset. Siltä pohjalta lähdimme luonnostelemaan ensimmäistä tekstiä ja 49 kirjallista tarkistusta on jätetty ja haluaisin kiittää kaikkia panoksestanne. Niistä on ollut hirveästi hyötyä ja näin saattaa, saatiin tästä tekstistä rikkaampia, pidempi. Minä olen aina pyrkinyt löytämään kompromisseja, jotta tästä tulisi toimiva teksti. Kom- kompromissitarkistuksia työsettiin kahdeksan. Ykkös kompromississa, vaikkakin tuen sitä, niin silti minun nimeäni tässä ei mainita. Ja voin tukea myöskin kompromissitarkistusta kaksi kuten muitakin. Mutta vielä kerran kiittäisin kollegoita tekemästäne työstä. Ja minä uskon, että tämä on hyvä valiokunnan teksti innovaatiounioniin liittyen, joten vielä kerran kiitokset kaikille. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitos. Tämä on tärkeä lausunto. Se osoittaa sitoumustamme tähän eh, hankkeeseen, jota Keegan Quinn esitteli meille. Kompromissi eh, tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissiesitykseen kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 11 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Tarkistus 26 puolesta vastaan Hyväksytty. Tarkistus 44 raukeaa. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 36, Mitro Repo. Tässä on kohta kohdalta äänestystä pyydetty. Ensin äänestetään No, tehdään se tässä äänestyslistan järjestyksessä. Osa 1. Äänestys alkaa kohdasta 1, siis osasta 1. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Sen jälkeen osa 2 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen siirryn tarkistukseen viisi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän hyvä, puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen meillä on tarkistus 25 vastaavin osin herra Revolta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 45. Osa 1 tarkistuksesta 45 puolesta vastaan hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan myös hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 Greg kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Osa kaksi. Avataan äänestys osasta kaksi tarkistuksessa kahdeksan. Päättyy. Se on hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistus neljä Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Huolimatta siitä, että Rava Korholla ei äänestänyt. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Hyväksytty. 43. Rava Suli. Äänestys alkaa. Tarkistus 43. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hylätty. Hyvä. Sen jälkeen loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 35 puolesta, ei vasta ääniä, yksi ääni. Paljon kiitoksia. Onnittelut herra Tantafilides hyvästä työstä. Paljon kiitoksia. Sen jälkeen tämän aamun viimeinen äänestys. Muistuttaisin, että komissaari tulee tänne 11.30. Jääkää häntä kuuntelemaan. Meillä on siis hyvin aikaa tälle viimeiselle äänestykselle. Kyseessä on herra Abadin esitys. Haluaisitteko esitellä tämän äänestyksen meille? Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Äänestämme lausuntoluonnoksestani niin yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta. Kiittäisin kaikkia varjoesittelijöitä, Korea de Campos, Schmidt, Canfin ja Triantafilides. Kiitän heitä kaikkia panostuksestaan ja työstään sekä sihteeristön työstä tässä asiassa ja tekstissä, joka on sellainen, että voimme suhtautua hyvin käytännönläheisesti asiaan ja että takaamme modernit e, saatavilla olevat laadukkaat sosiaalipalvelut kaikille. Mitä tulee työllisyysvaliokunnan esitykseen, herra Rosan luonnos ja tarkistusten jättöaika on määritelty 31.3. Toivottavasti lausuntoluonnos hyväksytään, jotta voimme omaa valiokuntamme edustaa vahvasti näissä neuvotteluissa. Kiitän. Kiitokset työstänne tässä. Tämä on ensimmäinen lausuntonne meille. On miellyttävää saada äänestää siitä nyt. Hyvä. Kompromissiesitys yksi puolesta vastaan hyväksytty. Niin ollen siirrymme tarkistukseen 5 Trantafilidekseltä. Äänestys alkaa. Tarkistus 5. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 professori Koreille Kampokselta. Minä tässä odottelen. Äänestys alkaa. Seitsemän siis on tarkistus. Odotin herra Schwab teiltä merkinantoa, enkä osannut päättää, että onko se sähköinen vai ei, mutta nyt se sähköinen äänestys päättyy kuitenkin, ja täällä meillä on taas tämä haamoäänestäjä mukana. Tämä on hylätty. Joku ei nyt paina kunnolla sitä äänestysnappia ilmeisesti. Se hylättiin siis. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme suoraan 13 tarkistuksen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 19 herra Grekiltä. Äänestys alkaa. Tarkistus 19. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 26 lisäyksenä kompromissi neloseen. Äänestys alkaa 26 ja päättyy hylätty. Tarkistus 27, herra Schmidt puolesta vastaan hyväksytty. 28 Grekiltä puolesta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 33 Rakan Fäniltä puolesta vastaan. Hyväksytty. 34. Tästä on kohta kohdalta äänestys Avaan äänestyksen. Kumpaan suuntaan kallistutaan? Ensimmäinen osa äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä kohdasta kaksi ja se päättyy nyt. Se on hylätty. Sen jälkeen seuraa Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tämä on hyväksytty 34 ääntä puolesta, kaksi vastaan, ei yhtään tyhjiä ääniä. Kiitoksia, herra Abad. Kiitän kollegat yhteistyöstä äänestystyössä. Keskeytän kokouksen hetkeksi. Pyydän teitä palaamaan tänne kello 11.30. Varapuhemies Tajani tulee tänne kertomaan tulevasta ohjelmastaan. Odotan edustaja Tajania kello 11.30. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you to... No niin, hyvät kuulijat. Jatkamme kokousta. Kiitokset. On suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, jonka vastuualue on yrittäjyys ja teollisuus – ja hän on vastuussa monista keskeisistä sisämarkkina-asioista, joita käsittelemme täälläkin. On suuri ilo toivottaa hänet tervetulleeksi valiokuntaamme. Tiedän, että otatte työmme hyvin vakavasti ja tämä on virallisesti osa niin kutsuttua strukturoitua vuoropuhelua, rakenteista vuoropuhelua, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä, ja tällä valiokunnalla on jo niin hyvä suhde kansanne eh, tiedon kulun eh, nimissä. Näinhän työmme tulee tehtyä, että me tarvitse välttämättä tällaista eh, virallista mekanismia. Siksi käytämme tätä hyvin rakentavasti ja saamme asioita etenemään. Ja erityisesti nyt traktoridirektiivistä, ja meillä on, on tänään puhe, ja iltapäivällä on sitten moottoripyöräkuuleminen, eli tänään mm, meidän aihealueemme liittyvät nimenomaan teidän salkkunne. Kollegat esittävät kysymyksiä ja annan teille mahdollisuuden sitten vastata jos johdattelette asiaan ensin. Olkaa hyvä, komissaari. Paljon kiitoksia. Tehän tiedätte, että aina kun tulen parlamenttiin, niin kyllä minä olen tyytyväinen tehtyyn työt, työhön. Olen monia vuosia työskennellyt parlamentissa ja siksi tämä työ on minulle tärkeää. Ja on tärkeää, että komission ja parlamentin välillä vallitsevat hyvät suhteet. Se on todellakin tärkeä seikka. Te tiedätte oikein hyvin, että tänä vuonna olen tukenut useita tärkeitä aloitteita teollisuuspolitiikan saralla – te olette varmaankin tietoisia siitä, että keskeisimpänä tehtävänäni niin näen, että poliittisen työn yhteydessä nähdään tämä reaalitalous ja sen tarpeet, eli sisämarkkinoiden toteutuminen. Meidän täytyy lainsäädäntökauden aikana saada monia projekteja valmiiksi ja juuri kriisin jälkeen meidän pitäisi päästä eroon ongelmista, meidän pitäisi palata reaalitalouteen ja minä uskon, että sitä kautta voimme vastata näihin edessä oleviin haasteisiin. Mitä tulee näihin neljään strategia-aloitteeseen, jotka löytyvät komission työohjelmasta, kaksi niistä pantiin jo vuonna 2010 täytäntöön, eli eli innovaatiounioni. Tein tämän työn yhdessä Quintin Quinnin kanssa ja sitten tietenkin toisena osa-alueena on teollisuuspolitiikka, uusi teollisuuspolitiikka. Olen tyytyväinen, että nämä on pantu täytäntöön. Sitten to, kolmas seikka on standardointi. Huhti-toukokuussa tämä paketti hyväksytään ja sitten neljäs aloite, sehän liittyy PK-yritysten toimintavalmiuksen vahvistaminen ja vuoden loppuun mennessä tämä paketti hyväksyttäneen. Nyt paraikaa keskustelimme Single Market Actista yhteistyössä Michel Barnierin kanssa. Minäkin tässä olen mukana ja tämäkin on yksi näistä keskeisimmistä ehdotuksista lähiviikkojen aikana tulemme tämänkin hyväksymään ja minä tulen tekemään kaikkeni, jotta PK-yritysten kannalta keskeisimmät asiat tulevat tekstissä huomioitua. Eli yhtäältä on tärkeää saada luottoa ja lainoitusta työlle ja tuottavuuden kasvu. Nämä ovat seikat, jotka on huomioitu myöskin Small Business Actissa. Tätä kautta voidaan varmistaa PK-yritysten toimintavalmius. Näin he voivat varmistaa, että he voivat toimia sisämarkkinoilla tehokkaasti. Mitä tulee 11 aloitteeseen, kolme on jo hyväksytty, neljä tullaan hyväksymään vielä tämän vuoden aikana ja viimeiset neljä varmaankin hyväksytään ensi vuoden puolella. Eli Tärkeä on yksin, tämä komission yksinkertaistamisohjelma ja tänään haluaisin kertoa teille siitä, minkälaisia aloitteita on pöydällä tälle vuodelle ja tulevalle vuodelle. Eli sisämarkkinoiden valvonta, standardointi, autoteollisuuden puolella tehtävät uudistukset ja lisäksi myöskin rekisteröintiasiat. Lisäksi kerron teille pilottihankkeista, julkisten hankintojen saralla ja lisäksi saatte tietoa sellaisista tärkeistä aloitteista, joita me käsittelemme, eli tekstiiliteollisuus ja leludirektiivi. Toki direktiivien täytäntöönpano kansallisella tasolla on tärkeä, arkaluontoinen asia kuitenkin, mutta tämä liittyy läheisesti markkinoiden valvontaan. Eli tästä aiheesta on keskusteltava, koska se vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintakykyyn. Ensimmäinen ensimmäistä 2000 10 astui markkinavalvontadirektiivi 567-08 voimaan ja tätä kautta yritetään ajaa asiaa eteenpäin ja saada uutta pontta tähän projektiin. Ja asetuksen voiman astumisen myötä markkinoiden valvonnasta tuli unionin yksi keskeisimmistä toimintatehtävistä. Tämä näkyy myöskin omassa työssäni ja myöskin tiedonannossa, joka liittyy sisämarkkinatoimintaan. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että parlamentti ja erityisesti teidän valiokuntanne on, ovat tukeneet komissiota kaikin voimin me yritämme kehittää tätä valvontajärjestelmää entisestään. Kun katsotaan Schaldemosan tekstiä, niin sehän hyväksyttiin tässä kuussa ja parlamentin päätöslauselmaa luonnoksen sisältö osoittavat, että me komissiossa olemme oikealla tiellä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että niin kuin Sallemosan tekstissäkin sanotaan, että nyt on löydettävä kaikkiin tuotteisiin liittyvä yhtenäinen valvontajärjestelmä riippumatta siitä, onko kyse harmonisoidusta vai ei harmonisoidusta alasta. Tästä on hyötynä se, että kansalaisille tästä syntyy lisäetuja. Meidän täytyy suojella kansalaisia. Tietenkin tästä täytyy myöskin olla hyötyä kansallisille viranomaisille. Heillä pitäisi olla mahdollisuus valvoa markkinoita ja lisäksi vielä tarvitaan etuja juuri teollisuudelle. Heillä pitäisi olla yhtäläiset toimintamahdollisuudet alasta riippumatta. Jo marraskuussa ilmoitin puheenjohtaja Harborin kautta teille kirjallisesti siitä, että millä tavalla tätä pilaria voitaisiin vielä vahvistaa. Ja minä ilmoitin, että tulen pitämään teidät ajan tasalla siitä, mitä toimia paraikaa toteutetaan ja mihin tullaan vielä ryhtymään. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy voimakkaasti ponnistella asioiden hyväksi, jotta kansalliset määräykset ovat täysin vertailukelpoisia toistensa kanssa. Tähän tavoitteeseen ei voida päästä ad hoc toimenpitein, vaan me tarvitsemme todellakin johdonmukaista lähestymistä. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, on pyrittävä koordinoimaan kansallista toimintaa eriävien toimintamallien harmonisoimiksi. Ja haluaisin kertoa teille kolmesta keskeisestä seikasta. Ensinnäkin meidän pitäisi löytää yleinen kolmivuotinen ohjelma, töiden järjestämiseksi ja varmistaaksemme markkinoiden valvonta. Näin voidaan todellakin varmistaa, että meillä on käytössä sellaiset pelisäännöt, joiden avulla tulevan kymmenen vuoden aikana markkinoita todellakin voidaan valvoa. Tämä ohjelma pitää sisällä monia tärkeitä osioita. Komissio tulee ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin viime, ensi vuoden loppuun mennessä. Tärkeimpänä tehtävänä on se, että me uudistamme tämän tai tarkastelemme tätä markkinoiden valvontajärjestelmää. Paraikaa me tutkimme sitä, miten yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä voitaisiin uudistaa, jotta tässä työssä voitaisiin huomioida kaikki tarvittavat muutokset. Ja myöskin tämä jo mainittu direktiivi 567-08. Ja tämä on myöskin parlamentin päätöslauselman luonnoksen mukainen lähestymistapa. Ja kolmanneksi todettakoon, että meidän täytyy horisontaalisella tasolla päästä eteenpäin, eli tehostaa yhteistyötä tulliviranomaisten välillä – meidän täytyy löytää yhtenäinen riskinarviointimenetelmä, yhtenäinen ohjelma ja johdonmukainen yhteistyö hallintotoimijoiden välillä. Tämän lisäksi me kaipaamme myöskin asetuksen 765 kautta 2008 täytäntöönpanoa. Tämä liittyy läheisesti autoteollisuuteen, lelujen turvallisuuteen, koneisiin ja niin poispäin. Sitten äh, CE-merkintään. Tietenkään markkinoiden valvonnasta ei voida puhua mainitsematta samalla tämä CE-merkintä, sillä sisämarkkinat voivat toimia tehokkaasti vain ja ainoastaan tämän CE-merkinnän kautta. Me tarvitsemme tätä merkintää, koska sitä kautta voidaan varmistaa tuotteiden turvallisuus. Me olemme komissiossa päättäneet toteuttaa valistuskampanjan CE-merkintään liittyen. Erityisesti tarkoituksena on valistaa juuri PK-yrityksiä. Viime vuonna tämä kampanja alkoi ja komissio on ollut erittäin tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Kaikki kommentit olivat erittäin positiivisia. Ja kun uusi oikeuskehys tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyen on useampaan otteeseen pyydetty varmistamaan se merkinnän käyttöönotto kuluttajien suojan takaamiseksi. Ja niin kuin edellisessä keskustelussa jo totesin, että olen täysin vakuuttunut siitä, että että tuoteturvallisuus on kaiken A ja O silloin, kun halutaan tehokalla tavalla valvoa markkinoiden toimintaa. Mutta alkuun meidän täytyy keskittyä juuri tämän tavoitteen saavuttamiseen. Mutta olen toki valmis tarkastelemaan tätä merkintävaatimusta tulevan uudistuksen valossa. Ja mitä tulee kymmenen direktiivin konsolidointiin. Jotta paketti voidaan toteut- panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti, niin komissio on tehnyt monia ehdotuksia ja tarkoituksena on varmistaa, että kymmenen direktiiviä, jotka koskettavat tämän direktiivin mukaisia tuotteita, niin ne pitäisi yhdenmukaista. Ja mitä tulee standardointiin, tästäkin olemme jo keskustelleet jo vuoden 2010 kesäkuussa, silloin kun järjestettiin Harbourin ja komission toimiston ad hoc kokous. Ja jos siinä kokouksessa totesin, että komissio tekee hartiavoimin töitä sen puolesta, että tämä standardointijärjestelmä uudistettaisiin. Me olemme huomioineet esitetyt kannat ja parlamentin lokakuussa 2010 hyväksymä päätöslauselma teksti. Tämän päätöslauselman myötä meille on välitetty selkeä viesti. Meiltä pyydetään uudistamista, mutta ei mitään vallankumouksellista muutosta. Olemme sanoneet, että meidän tulisi huomioida nykyisen järjestelmän keskeisimmät seikat ja perustavaa laatua olevia muutoksia ei kaivata, siis ei mitään vallankumousta, mutta toki meidän täytyy poistaa järjestelmään liittyvät nykyiset, poi, nykyiset puutteet, kuten hidas, tämän järjestelmän hitaus. Meidän tulee huomioida myöskin PK-yritysten, kuluttajien ja muiden asianosaisten roolia. Toukokuussa tulemme julkaisemaan standardointiin liittyvän tekstin ja lainsäädäntöehdotuksen. Ja näiden asiakirjojen keskeisimpänä tavoitteena on se, että voimme varmistaa, että sisämarkkinoiden toimintakyky parenee, standardointijärjestelmien tehokkuus kasvaa, innovatiivisuus kasvaa juuri globaaleilla markkinoilla. Mitä tulee autoteollisuuteen, paljon on tehty ja paljon tehdään paraikaakin. Ja tämänpäiväisessä kokouksessa me haluaisin korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin ajoneuvojen rekisteröinti ja nykyiset hyväksyntäjärjestelmät. Kuluttajat ja tuottajat ovat ongelmallisessa tilanteessa – kun kyse on siitä, että jossain maassa rekisteröity ajoneuvo halutaan rekisteröidä jossain toisessa unionin jäsenvaltiossa. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että ajoneuvot rekisteröidään kansallisten määräysten mukaisesti. Jos rekisteröitävä ajoneuvo siirretään toiseen jäsenvaltioon, niin se tarkoittaa sitä, että se rekisteröinti pitää päättää alkuperämaassa ja sitten rekisteröintitoimenpiteisiin on ryhdyttävä tässä uudessa jäsenvaltiossa. Ja tämä prosessi kestää usein hyvin pitkään ja se on monesti hyvinkin byrokraattinen ja kuluttajilta vaaditaan paljon teknisiä tietoja, joita kuluttajalla harvoin voi olla edes käytettävissä ainakaan ilman kohtuullisia kustannuksia. Jotta nämä tiedot kuluttaja voisi saada käyttöönsä, niin hänen pitää kääntyä puoleen, ja tämä tietenkin nostaa kustannuksia kohtuuttomasti. Ja tämä vaikuttaa negatiivisesti sisämarkkinoiden toimintaan ja tästäpä syystä tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoituksena ottaa käyttöön lähes uusi ratkaisumalli, joka liittyy juuri yhdessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon uudelleenrekisteröitiin toisessa maassa. Single Market Actissa tämä tavoitteen asettelukin on mainittuna ja 3. maaliskuuta 2011 komissio on aloittanut julkisen kuulumisprosessin, jonka tarkoituksena on valistaa kansalaisia tähän ajoneuvojen rekisteröintiprosessiin liittyen. Me haluamme tämän konsultaatioprosessin aikana kerätä tietoja ja näiden tietojen pohjalta pyrimme poistamaan kaikki esteet, jotka liittyvät tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Näin pääsen näihin ajoneuvoihin liittyviin oikeus tai juridisiin seikkoihin. Mitä tulee homologisointiin tai tyyppihyväksyntään, menetelmiä on yksinkertaistettu huomattavassa määrin viime vuosien aikana, erityisesti kun katsotaan, kuinka monia määräyksiä tällä hetkellä on vielä käytössä. Eli nyt lähdetään liikkeelle yhdestä ainoasta puitedirektiivistä 2007-46, ja lisäksi meillä on olemassa vielä seitsemän asetustekstiä käytössä. Ja mitä tulee näihin moottoriajoneuvoihin, kuten moottoripyöriin, eli 6L-kategorian mukaisiin ajoneuvoihin, niin komissio tulee käsittelemään tätä asiaa myöskin tämän vuoden aikana. Neljä tarkistusta on esitetty. Tämäkin on todellinen pyrkimys yksinkertaistamisen puolesta. Ja mitä tulee sähköajoneuvoihin, kun aikanaan puhuin puhtaista vihreistä ajoneuvoista, niin ilmoitin jo silloin, että meidän täytyy ottaa käyttöön johdonmukaisia ratkaisumalleja, jotta yhteisössä toimitaan johdonmukaisesti sähköajoneuvojen suhteen. Vuodesta 2009 alkaen Euroopan unionissa on käytetty yhtenäistä tyyppihyväksyntämenettelyä niin kuin muidenkin ajoneuvojen suhteen. Ja tästäpä syystä komissio pyrkii UNECEssä määrittelemään yhtenäiset lähestymisstandardit. Ja voin sanoa, että olemme päässeet jo hyvinkin pitkälle tällä yhtenäistämisen tiellä. Nyt meillä on mahdollisuus varmistaa sisämarkkinoiden todellinen toiminta sähköajoneuvojen saralla. Lisäksi mainittakoon, että Euroopan unionin vaatimukset ovat johdonmukaisia kansainvälisiin vaatimuksiin verrattuna. Mitä tulee tällä hetkellä käsittelyssä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin autosaralla? Ensinnäkin melupäästöt, markkinoiden tehostettu valvonta ja tämä niin sanottu e-call-hätäkutsujärjestelmä. Tässä yhteydessä olemme paraikaa harkitsemassa asetuksen tarkistamista. Ja nyt pääsemme tekstiilialaan ja varapuheenjohtaja tässä vasemmalla puolella, niin varmaankin on tyytyväinen tähän, että otan tämänkin asian esille. Kuten sanottu, ajoneuvoteollisuudesta siirrymme tekstiiliteollisuuteen. Haluaisin kiittää valiokuntaa, erityisesti edustaja Manders, Mandersia siitä, että hän on tehnyt todella ponnikkaasti töitä ensimmäisen ja toisen käsittelyn aikana. Haluaisin vielä toistaa, että komissio tukee näitä tarkistuksia erityisesti alkuperämerkintöihin liittyen. Komissio ja minä todellakin haluamme kantaa kortemme kekoon näissä neuvotteluissa. Toinen käsittelyhän on siirtynyt kriittiseen vaiheeseen, eli meidän täytyy keskustella poliittisesti arkaluonteisista kysymyksistä, kuten alkuperän merkinnästä. Sitä kautta voidaan päästä yhteiseen kompromissiin ja toivottavasti toisen käsittelyn aikana. Ja sitten hankalimpaan kysymykseen, eli leluihin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että komissio on paneutunut tähän hyvinkin tarkkaan, sillä kysehän on heikommassa asemassa olevien kuluttajien eli lasten turvallisuuden vaaliminen. Vuonna 2009 hyväksyttiin jo teksti, jossa mainitaan turvallisuusaspektit, erityisesti vaarallisten aineiden käyttöleluissa. Tästä olemme jo keskustelleet useampaan otteeseen ja täysistunnossa joulukuussa esitettiin suullinen kysymys komissiolle aiheeseen liittyen, mutta haluaisin tässäkin yhteydessä ottaa tämän asian esille ja päivittää olemassa olevia tietoja. Olen jo monta kertaa sanonut, että komitologian menettelyn kautta pyrimme toimimaan siten, että määräykset ovat johdonmukaisia, eli huomioimme teknisen edistyksen, koska sitä kautta voidaan taata lasten turvallisuus. Me olemme käsitelleet lyijyä ja kadmiumia ja 4-5 huhtikuuta asiantuntijatyöryhmä tulee käsittelemään tätä nimenomaista asiaa. Ja tämän kokouksen pohjalta komissio tulee ehdottamaan raja-arvoja kadmiumin, lyijyn ja raudan suhteen ja vuoden loppuun mennessä äh, tulemme käsittelemään myöskin niitä aineita, jotka aiheuttavat muun muassa syöpää. Tietenkin tämä toimii vain ja mikäli määräyksiä pannaan kansallisella tasolla täysimääräisesti täytäntöön. Ja tästäpä syystä olemmekin keskustelleet muun muassa kiinalaisten edustajien kanssa, jotta kiinalaiset lelujen valmistajat tietävät, mitä Euroopan unionissa tehdään. Tämän lisäksi olemme myöskin perustaneet yhteisen työryhmän yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa, jotta hekin tietäisivät, mitä tämä eurooppalainen leludirektiivi pitää sisällään. Sitten haluaisin mainita tällaisen epämiellyttävän asian, nimittäin sopimusrikkomusasian. Se ei toden totta ole mikään hyvä asia, että siihen jouduttiin turvautumaan, mutta kaikki muut yritykset karjuutuivat. 17 jäsenvaltiota ovat tämän menettelyn kohteena, koska leluturvallisuusdirektiiviä ei ole pantu meidän edellyttämällä tavalla täytäntöön. Ja sitten innovatiivisiin pilottihankkeisiin koskien julkisia hankintoja. Uskon, että puheenjohtaja Haberkin on paneutunut tähän aiheeseen. Vielä lopuksi saanen todeta seuraava, arvoisat kollegat. Eli mitä tulee julkisiin hankintoihin, no tämä nyt tulee olemaan positiivinen viesti toisin kuin tämänhetkinen tilanne lelumarkkinoilla. Ehkäpä tämä on eräänlainen lahja puheenjohtajalle. Muistuttaisin, että Euroopan komissio on sitoutunut tukemaan rahoituspuolella myöskin niitä eurooppalaisia tahoja, jotka pyrkivät panostamaan innovoivaan toimintaan. Jäsenvaltioille on suositeltu sellaista toimintamallia, että he paneutuisivat myöskin innovoivaan toimintaan, ja me olemme onnistuneet siinä, että PK yrityksiin liittyvä määräyspaketti on saatu hyväksyttyä. Me olemme tehneet yhteistyötä myöskin RTDn kanssa. Me olemme tutkineet sitä, millä tavalla innovaatioystävällisiä julkisia hankintoja voitaisiin tukea. Tässä yhteydessä kyse on tästä niin sanotusta FCPstä. Tällä saralla ei välttämättä tarvita tutkimusta ja kehitystoimintaa, mutta toki on olemassa myöskin sellaisia palveluja ja tuotteita, joiden tarjoaminen edellyttää myöskin tutkimus- ja kehitystoimintaa. Monet teistä tuntevat tietenkin näitä, tuntevat nämä asiat. Kyse on todellakin siitä, että nyt saadaan varmistettu, sovittua mahdollisimman laaja eurooppalainen tuki innovaatioystävällisille julkisille hankinnoille. Minä uskon, että siltä pohjalta pääsemme eteenpäin. 15 miljoonan euron paketti, siitä tullaan torinossa keskustelemaan kesäkuussa. Ja toisessa tutkimuksessa tullaan pohtimaan sitä, että onko tehtävä lainsäädännöllisiä muutoksia sen varmistamiseksi, että vuoden 2013 jälkeen tällaista ratkaisumallia voidaan edelleenkin soveltaa. Kyse on toki myöskin siitä, että me voimme varmistaa riittävän tuen sisämarkkinoille. Mutta tällä hetkellä Euroopassa ei ole päästy vielä riittävän pitkälle, sillä normatiivinen kehys on vielä puutteellinen. Tutkimustuloksia tullaan saamaan marraskuussa 2009, 2011 käyttöön ja siinä on toivottavasti hyvä lahja puheenjohtajallenne. Ja toivottavasti taas sitä kautta voidaan varmistaa myöskin tällainen innovaatioystävällinen lähestymistapa. Se edellyttää tietenkin tiivistä yhteistyötä kaikkien asianosaisten kanssa kollegani Michel Barnier on ajanut tätä asiaa julkistamalla vihreän kirjan julkisiin hankintoihin liittyen. Pyydän anteeksi herra puheenjohtaja, että tämä oli näin pitkä alustus, mutta halusin vain kertoa teille kaikista niistä seikoista, jotka liittyvät omaan salkkuuni ja joita tekin täällä valiokunnassa käsittelette. Kiitoksia. Yeah. Well, I think, um... Varapuheenjohtaja, todellakin ansaitsette suosion osoitukset, koska tässä oli koko joukko aloitteita ja monet niistä vastaavat juuri niihin pyyntöihin, joita olemme esittäneet. Ja tämä on todellakin rohkaiseva raportti. Sitten paljon on työtä jäljellä. Se on meille selvää Nyt sitten avaan keskustelun. Meillä on nyt aika paljon aikaa, joten ehdottaisin, että otetaan kysymykset kolmen ryhmissä ja sitten saadaan vähän parempaa dialogia aikaan. Joten tällä hetkellä katsotaanpas. No katsotaan nyt, ketkä ovat listalla tällä hetkellä. Sitä voitte lisätä vielä nimiä, jos on sitä jakaa tämä aikaa. Tällä hetkellä herra Schwab. Mr. Bezoi. Uh, I have Mr. Comey, Mr. Kozusnik, Mrs. Ruler, and Mrs. Styler. Anybody else? Onko muita? Herra Avat. Rova Grip. Rova Rapti. Onko vielä muita? No, antaisin teille noin minuutin esittää kysymyksenne. Näin kaikki ehtivät puolessa tunnissa. Hyvä. Herra Busutel vielä, suokaa anteeksi. No kuinka monta heitä nyt on? 11 kollegaa. Joten jos noin minuutissa selvitty, niin siitä olisi kyllä suurta hyötyä. Ja puheenjohtaja hiukan täältä antaa aikamerkki. Herra Schwab ensin. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, hienoa, että olette päässeet taas tänne vieraaksemme tämä tietojenvaihto komission kanssa toimii loistavalla tavalla. Kiitokset siitä. Ja mitä tulee PK-yritysten asemaan, juuri kriisi on osoittanut, että PK-yritykset muodostavat kansantalouksien selkärangan ja tästäpä syystä kaikki komission pyrkimykset PK-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi tärkeitä. Meidän täytyy myöskin varmistaa PK-yritysten kilpailukyky ja kansanpuolue tulee teitä tukemaan kaikin keinoin tällä tiellä. Me odotamme suurella mielenkiinnolla eurooppalaista standardointia koskevaa tekstiä ja on tietenkin hienoa, että on nyt hyväksytty tämä yhtenäinen matkapuhelinten laturijärjestelmä ja on hienoa, että ajattelette myöskin yhtenäistä tulostimien väripanos järjestelmän. Ja sitten tämä kolmas asia, eli leludirektiivi. On erittäin hyvä asia, että mikäli jäsenvaltiot eivät noudata määräyksiä, niin silloin otetaan sopimusrikkomusmenettelyt käyttöön. Ja nykyiset määräykset ovat korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin, ja tästäpä syystä olisikin hyvä, että komitologian menettelyn kautta asiat yritetään saada kuntoon, mutta on tietenkin selvää, että jäsenvaltiot eivät voi reagoida näin nopeasti näihin muutoksiin, joten ehkä kaipaamme jonkinlaista siirtymäkautta, jottei tässä tarvitse tehdä mitään turhia muutoksia järjestelmään hyvin lyhyen ajan sisällä. Kiitoksia. Professor Campos. Sitten professori Trelic Campos. Aqui a comissão. Eh, muito sumariamente, três pontos. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti kolmesta asiasta lainsäädäntöpuitteiden muuttaminen, mitä tulee tuotteiden yleiseen turvallisuuteen. Kun valiokuntamme vieraili Unkarissa, siellä me keskustelimme unkarilaisten kansanedustajien kanssa ja tämä oli kaikkein tärkein kohta keskustelussamme. Tuli, kuulimme valituksen siitä, kuinka turvallisia ja laadukkaita tuotteet ovat. Ryhdytäänkö horisontaalisiin toimiin tullien kanssa jotta toimittaisiin tässä asiassa tehokkaammin. En tiedä, oletteko kuulleet puhuttavan tästä, mutta on sellaisia huhuja, että jotkut kolmannet maat aikovat esittää ehdotuksen, erityisesti eteläisen Euroopan satamien hallinnollista. Ehkä tähän saattaa liittyä lisää ongelmia, että kun pyritään takaamaan tuotteiden turvallisuus rajoilla. Toinen kysymys sähköisistä ajoneuvoista te puhuitte yhteisestä toiminnasta. Onko sellaisia hankkeita, joilla pyritään standardoimaan näitä akkuja lyhyessä aika, lyhyellä aikavälillä, koska meidän tietääksemme tuottajat tai valmistajat eivät ole vielä selvittäneet toimintatapansa. Sitten vielä PK-yrityksistä. Te mainitsitte toimenpiteet, jotka eivät ole pelkästään taloudellisia ja rahoituksellisia, vaan että puitteita tarvitaan lainsäädäntöpuitteet. Mitä olette siis mieltä Eureka-ohjelmasta, joka koskee 39 maata, jotkut niistä ovat jopa EUn ulkopuolisia maita? Tämä on kuitenkin omakaan no, peräisin EU-sta ja siihen liittyy suurta kokemusta PK-yritysten kanssa toimimisesta. Minähän tiedän, että te tiedätte senkin, että on oltu lähes yhteistyössä komission kanssa näissä asioissa, joten haluaisin tietää, mitä olette mieltä tästä Euroopan-ohjelmasta. Kiitoksia. Sorry. Kiitokset seuraava puhuja. Vicepresidente, la ringrazio molto per... Kiitokset komission varapuheenjohtajalle työstänne muiden komissaarien kanssa edistää sisämarkkinoiden toimintaa yritysten etujen mukaisesti. Komission työohjelman kohdat ovat hyvin tärkeitä sisämarkkinoiden toiminnalle ja ne tuovat lisäarvoa siihen. Kuitenkin on edelleenkin kysymyksiä, jotka vaatisivat lähempää huomiota vielä ja nämä voisivat olla edullisia myös eurooppalaisten yritysten kannalta. Omassa mietinnössäni toin esille, että yksi haaste talouskasvun edistämisessä on se, että on varmistettava, että on toimenpiteitä, joiden avulla pk-yritykset voivat nauttia kaikista sisämarkkinoiden suomista eduista. Pienyrityssäädös mm, on laadinnassa, mutta tarvitsemme myös pk-yrityksille parempaa, helpompaa pääsyä rahoitusmekanismeihin. Teidän työkalupakissanne on jo laaja kirjo eri vaihtoehtoja. Euroopan investointirahasto ja Euroopan kilpailukykyohjelma muiden muassa. Monet pk-yritykset eivät ole tietoisia näistä rahoitusvaihtoehdoista ja komission ehkä olisi ponnisteltava vielä tietoisuuden lisäämisessä näistä vaihtoehdoista ja asioista. PK-yritysten parempi pääsy pääomamarkkinoille, kuten sisämarkkina, säädös mainitsee, sen pitäisi olla yksi komission painopistealueista ja olisi kiintoisaa kuulla, onko teillä mitään määräaikaa mielessänne tämän toimintaohjelman ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi? Mitkä ovat komission aikeet tässä asiassa? Hallintoa on virtaviivaistettava, jotta voimme auttaa pk-yrityksiä kukoistamaan. Kiitos. Sitten pyydänkin komission jäsentä vastaamaan näihin kolmeen kysymykseen ensin, sitten katsotaan, miten aikaa jää jäljelle. No ringraziando per la domanda su quello che stiamo facendo. Paljon kiitoksia. Alkuun halusin kiittää näistä kysymyksistä. Kollega Bussoi, erinomaista Italiaa kyllä käytitte. Onhan se hienoa, että kielitaitoa riittää. Minä en valitettavasti voi vastata teille teidän äidinkielellänne. PK-yritysten asemaa me olemme korostaneet, kuten kollega Schwab totesi, ne yritykset muodostavat kansantalouksien selkärangan. Olen alun alkeen alun alkaenkin sanonut, että me haluamme kehittää reaalitaloutta, sisämarkkinoita, PK-yritystä ja teollisuuspolitiikkaa tässä todellakin kaipaamme. PK-yritysten täytyy toimia innovoivasti, jos haluavat selviytyä sisämarkkinoilla ja laajemminkin globaaleilla markkinoilla. Niin kuin kollega Busey totesi, PK-yrityksillä pitää olla mahdollisuus saada lainaa pääoman markkinoilta – Suuret yritykset voivat toimia omin varoin, mutta PK-yrityksillä tällaista mahdollisuutta ei ole, joten ulkopuolisen tahon pitää olla valmis tukemaan PK-yritysten toimintaa. Te tiedätte myöskin sen, että meidän tulee tehostaa tutkimus- ja kehitystoimintavalmiuksia. valmiuksia koska sitä kautta PK-yrityksille tarjoutuu hel- suuremmat mahdollisuudet panostaa tutkimustoimintaansa. Tässä yhteydessä viitattakoon myöskin Marco Polo-aloitteeseen ja REACHiin. Me olemme käännättäneet rekisteröintiin liittyvät määräykset kaikille kielille ja nämä rekisteröintikustannukset on saatu pienennettyä lähes 90 prosentilla, ainakin PK-yritysten osalta. Lisäksi olemme järjestäneet foorumin, jossa on käsitelty PK-yritysten mahdollisuutta saada pääomamarkkinoilta varoja käyttöönsä. Parlamenttikin on pitänyt tätä foorumin toimintaa erittäin hyvänä asiana, ja minä uskon, että kollega Xavier Rollet osallistui tähän foorumin ensimmäistä kertaa London Stock Exchangein puheenjohtaja hän on, ja tämä on tietenkin merkittävä asia, kun Brittein saarilta tuleva näin merkittävä henkilö panostaa tällaiseen projektiin. Hän sanoi, että PK-yrityksille on varoja käytettävissä, mutta nyt on kyse siitä, että me tarvitsemme sellaisen ohjelman, jonka avulla tämä rahoitus saadaan ohjattua PK-yrityksille. Tämä rahoitusmuoto on erittäin tärkeässä asemassa, sillä Jos Briten saarilla ollaan valmiita tukemaan PK-yrityksiä, niin silloin on ollut havaittavissa selkeä suunnanmuutos. Minä haluan korostaa, että pankkien pitäisi todellakin palvella reaalitaloutta kasvun varmistamiseksi. Seitsemännestä ja kahdeksannesta puiteohjelmasta tarjolla olevat varat on käytettävä täysimääräisesti hyväksi. Seuraavaksi standardointiin. Me pyrimme saamaan aikaiseksi hyviä tuloksia. Tarkoitan sitä, että yritämme löytää konkreettisia vastauksia olemassa oleviin kysymyksiin ja mahdollisimman pikaisesti. Viitaan tässä kollega Korea Kampoksen ehdotukseen koskien sähköajoneuvojen standardointiin. Ja sähkölaitteiden latureiden suhteen. Tästä olemme keskustelleet jo aikaisemminkin ja minä uskon, että tämän vuoden loppuun mennessä saamme aiheeseen liittyvän ehdotuksen pöydälle. Sähköajoneuvoihin liittyen on jo standardointiehdotuksia laadittu ja me standardit, jotka tai ne kysymykset, jotka liittyvät ongelmallisiin kysymyksiin, niin ne pyritään hoitamaan siten kuntoon, että ensimmäinen 11.2012 alkaen voidaan ottaa uudet ajoneuvotyypit käyttöön ja vuonna 2014 alkaen nämä määräykset pätevät vain ja ainoastaan uusiin ajoneuvoihin. Mitä tulee näihin yleisiin turvallisuusaspekteihin, niin kyllähän minä kannatan EC-merkinnän käyttöönottoa, mutta valvontaa toki kaivataan erityisesti, kun uudet tuotteet on saatettu markkinoille. Ja ne ovat kuluttajien käytettävissä, mutta kuten kaikki tietävät, Euroopan unionilla ei ole tällaista yhtenä, yhteistä tulliviranomaista tai poliisiviranomaista. Eli meidän täytyy panostaa toimivaan yhteistyöhön ja toimien koordinointiin. Jäsenvaltioiden on vaalittava hyvää yhteistyötä. Tästäpä syystä olenkin, olemmekin olleet yhteydessä jäsenvaltioihin ja kolmansiin valtioihin ja sanoneet, että heidänkin täytyy vastata näihin olemassa oleviin haasteisiin. Valvontaa siis tarvitaan ja me teemme yhteistyötä kansallisten tulliviranomaisten kanssa. Jos katsotaan esimerkiksi Rotterdamin sataman suuntaan, niin sehän on maailman toiseksi suurin satama ja sitä kautta Euroopan unionin alueelle tulee paljon tuotteita kolmansista maista. Heinäkuussa tulemme tarkastelemaan sitä, millä tavalla viranomaiset ovat valmistautuneet uuden leludirektiivin voimaan astumiseen. Sehän astuu voimaan heinäkuussa, joten selvää on, että jäsenvaltioiden on tehtävä kaikensa, jotta direktiivi voidaan transponoida täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Mitä PKO-yritysten asemaan tulee, niin minä olen pyrkinyt tukemaan heidän toimintansa kaikin voimin. Ja PK-yrityksiä varten on myöskin PK-yrityksiä tukevassa aloitteessa ja sen voimanastumisen myötä nimitetty myöskin asiasta vastaava pääjohtaja, jonka tarkoituksena on tarkastella sitä, millä tavalla Small Business Act toimii kansallisella tasolla ja kertoa enemmän Small Business Actin toiminnasta. Me olemme käyneet monissa maissa, ihan lähitulevaisuudessa käymme Bulgariassa, Ranskassa olemme käyneet Espanjassa ja Portugalissa myöskin. Ja näiden käyntien aikana olemme siis esitelleet Small Business Actia Ja on toki mahdollista, että kansallinen Small Business Act-valtuutettu voitaisiin nimetä asioiden hoitamiseksi. Se tarkoittaisi sitä, että nämä kansalliset edustajat tekisivät yhteistyötä komission edustajan kanssa. Ja minä ehdotin, että kerran vuodessa nämä kansalliset Small Business Act-edustajat olisivat Euroopan unionin edustajien kanssa samassa, saman pöydän ääressä. Sitä kautta voitaisiin varmistaa, että meillä olisi yksi ryhmä, joka käsittelee vain ainoastaan PK-yritysten asemaa. Tätä aloitetta on pidetty erittäin hyvänä askeleena epävirallisen kilpailu asioista vastaavan ministerineuvoston kokoukseen epävirallisen lounaan aikana, tai lounaan aikana tätä asiaa käsiteltiin ja Malta on jo nimittänyt tällaisen Small Business Act-valtuutetun. Ranska on paraikaa tekemässä tähän liittyvän päätöksen. Ja viime viikolla Espanja Madridissa myöskin nimitti tällaisen Small Business Act edustajan. Eli kuten huomaatte, asiat etenevät myöskin kansallisella tasolla. Me olemme keskustelleet myöskin UK PK-asioista vastaavan ministerin kanssa ja näiden keskustelujen aikana myöskin kollega Haber oli läsnä tarkoituksena on varmistaa juuri PK-yritysten aseman vahvistaminen. Lopuksi haluaisin todeta vielä seuraavaa. UK on ollut havaittavissa selkeä suunnan muutos. Nyt panostetaan reaalitalouteen, PK-yrityksiä voimakkaasti tukemalla, erityisesti niitä PK-yrityksiä tukemalla, jotka panostavat innovointiin. Tietenkin minä olen erittäin tyytyväinen tämän tyyppisiin muutoksiin, sillä kun UK panostaa reaalitalouden vahvistamiseen, niin sitä voidaan pitää vain ainoastaan hyvänä asiana. Kiitoksia. on todella hienoa, että matkustat tänne niin laajalta ja leludirektio on todellakin nyt erittäin tärkeä, koska lelut ensi joulun, joulua varten menevät tuotantoon varsin pian. Nyt on aika toimia ja keskustella. Nyt aika on todellakin aika vähän, joten pyytäisin jäljellä olevia puhujia, heitä on vissiin seitsemän, puhumaan esittämään tiiviisti kysymyksenne. Aikaan vähän pahoittelen. Rova Ryyles, Tyler, Abad, The Grape, Rafti, Busutel. Jos teille riittäisi nyt minuutti, niin silloin komissaari saa vain varsin vähän vastausaikaa, mutta yritetään nyt kuitenkin. Herra Kosinik ensimmäisenä. Ja Brum, velmi stručný. Äh, Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Arvoisa komission jäsen, olen erittäin iloinen, että te säännöllisesti osallistutte meidän valikuntamme kokoukseen ja haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni ja arvostukseni työhönne standardointilainsäädännön kohdalla. Olen iloinen, että teidän pääosastonne seuraa varsin lähellä meidän linjaamme siinä, että tämä ei ole mikään vallankumous ja todellakin haluaisin ilmaista suuren arvostukseni yhteistyötä meidän teidän ja tiiminne kanssa ollut. Minulla on nyt yksi kysymys, ja se koskee aiheita, josta emme ole vielä keskustelleet. Tämä koskee Galileo-järjestelmää. Erityistä tietoa siitä, kun siirretään hallinto- ja hallinnointijärjestelmää Prahaan. Onko mitään kannattaja tullut Tsekistä ja koska tämä Galileo-hallinnon siirto tulee tapahtumaan? Ja koska se loppuu myös? Special question that's not actually in the remit. Niin oikeastaan tämä ei kyllä, kylläkään kuulu meidän valiokuntamme toimialaan, mutta tiedän, että tämä kiinnostaa teitä Rova Ryyle. Niin, niin, niin. No, minä yritän esittää kysymykseni lyhyesti. En toista, mitä on jo sanottu, mutta halusin kiittää teitä itsekin tästä hyvästä yhteistyöstä. Mitä tulee äh, rakennusmateriaaleihin, asetus on hyvä ja nyt kysyisin, että miten edetään delegoitujen säädösten ja euronormien saralla. Ja sitten innovoivat toimet ja julkiset hanginnat ongelmana näyttäisi olevan se, että nämä esikaupalliset hankinnat, PCP-järjestelmät ovat aika lailla tuntemattomia asioita. Ehkäpä tiedotustoimintaa tarvittaisiin. Ja sitten mitä tulee markkinoiden valvontaan, yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi on pöydällä ja te viittasitte myöskin yhtenäiseen valvontajärjestelmään. Minun mielestäni jäsenvaltiot ovat kyllä vähentäneet omia ponnisteluja tämän markkinoiden valvonnan saralla? Voitaisiinko tähän liittyen tehdä jotain komissiossa? Ja mitä tulee Schwabin esittämään kysymykseen koskien leluja, jäsenvaltiotasolla ongelmia on olemassa, sillä ensin on laskettava näitä raja-arvoja ja sen jälkeen taas nostettava, joten eikö tässä olisi mahdollisuus toimia hiukan nopeammin juuri komitologian menettelyä käyttäen? Kiitoksia. Kysymystä minuutti 20, aika hyvä. Sitten Rova Stader. Thank you. Um, and thank you. Kiitos, kiitos komissaari. Markkinavalvonnasta halusin vain ottaa kantaa siihen, että jäsenvaltioiden budjetteja leikataan ja järjestöt, jotka eh, tätä valvontaa, palvelua tarjoavat, miten voimme varmistaa, että työ, jota tehdään, se täyttää jäsenvaltioiden sitoumuksen tähän. Olen samaa mieltä innovatiivista hankinnoista, se on erityisen tärkeää. Leluista sitten, miksi nämä 17 maata ei noudata leludirektiiviä. Ja sitten rakennusmateriaaleista, Rule, korosti, kuinka ne tärkeitä ne ovat. Keskustelussa tammikuussa keskustelimme siitä, että meillä olisi vuosittainen keskustelu rakennusalan tilasta. Kiinnostaako tämä edelleenkin? Oletteko myönteisiä tällaisen järjestämiselle edelleenkin? Kiitän. Uh, Mr. Abbott's next. Sitten seuraavaksi herra Abad. Oui, merci, monsieur le président. Puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen ja onnittelut tekemästänne työstä. Pari kysymystä lyhyesti. Ensimmäinen liittyy pienyrityssäädökseen, erityisesti autoteollisuuden, jonka merkityksen otit esille. Haluaisin tietää kahdesta asiasta. Ensinnäkin, säädetäänkö laki, lakeja mm, alihankkia puolesta. Sitten puhuitte raaka-aineista Laaditaanko tällä alueella jotakin asetuksia? Sitten viimeinen kysymys. Nuorisot väli, interryhmän jäsenenä, voisitteko kertoa hiukan enemmän erasmus ja nuorista yrittäjistä? Tämä on meille tärkeä asia. Uh, euh, euh. Kiitos puheenjohtaja, komissaari. Kysymykseni on yksinkertainen ja menen suoraan asiaan. Olette hetki sitten yhdessä komissaari Barnien kanssa ilmoittaneet aloitteesta Euroopan ulkopuolisista investoinneista Euroopan unioniin. Ja nyt arvioidaan vaikuttavuutta, mikä tällaisilla Euroopan unionin ulkopuolelta tulevilta investoinneilta voi olla eh, tietyille elinkeinoelämän aloille. Voisitteko kertoa tästä aloitteesta tarkemmin? Kiitän. Uh, Mrs. Rapti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα περισσότερα ζητήματα καλύφθηκαν. Α, θέλω να ευχαριστήσω. Haluaisin kiittää komission sen hänen tekemästään työstä, jota hän aikoo tehdä lelujen alalla. Korostan tätä asiaa, koska minä kuulun niihin, jotka joulukuussa, kun tästä keskusteltiin täysistunnossa, olin mukana ja minä kyllä myös vähän suutuin tästä asiasta ja kiitän häntä hänen ponnistelustaan. Me tietenkin olemme sitten täällä paikalla joulukuussa, kun tutkimme näitä tuloksia, mutta tämä osoittaa kyllä hyvää tahtoa. Ja teille vuoden aikaa vasta tähän kysymykseen. And finally, Mr. Busitil. Busutil lopuksi. Eh, Kiitos, onnittelen komissaari Tajania siitä, mitä hän sanoi uudesta lainsäädäntöaloitteesta autojen rekisteröintiverosta. Haluaisin kysyä häneltä, mitä tapahtui lainsäädäntöaloitteelle samasta aiheesta, jonka tavoitteena oli harmonisoida jossain määrin, kun äänestimme tästä asiasta 3-4 vuotta sitten, Tästä aloitteesta emme koskaan kuulleet. Sen jälkeen en tiedä, juuttuiko se neuvostoon vai siirrettiinkö se vain pois komission pöydältä. Uh, so, uh, uh... piditte aikataulustanne kiinni. Nyt taitaa olla viisi minuuttia aikaa. Olen että tuli näin paljon kysymyksiä, mutta varmasti tekin voitte hiukan vetää johtoja yhteen vastauksessanne. Olkaa hyvä. per quanto riguarda la direttiva giocattoli, è mia intenzione andare avanti e rispettare i termini che ho detto per quanto riguarda... Mitä tulee tähän leludirektiivin, aion jatkaa asiassa eteenpäin. Sitten vaarallisista aineista, jotakin saadaan ehkä siitä aikaan kadmiumista ja lyijystä myöhemmin asiantuntijaraportin valossa. sitä rakennusmateriaaleista. Minä olen sitoutunut siihen, että tulen esittämään tällaisen tiekartan direktiivin täytäntöönpanosta koskien rakennustarvikkeita. Näin aion myös tehdä. Ja tulen esittelemään teille tämän var- eh, ehdotuksen varsin eh, lyhyessä ajassa, mitä tulee markkinaseurantaan. Voin vain toistaa, minkä olen jo sanonut me voimme hyväksyä hyviä standardeja, mutta sitten jäsenvaltioiden tehtävä on toteuttaa tämä kaikki. Me pystyy jo kaikista asiaa valvomaan. Voimme antaa esimerkkiä. Minä voin käydä suoraan Rotterdamin satamassa kertomassa, että komissio haluaisi, sitä standardeja noudateta, mutta enempää emme kyllä voi tehdä muuhun emme pysty. Jos komissiolla olisi rajapoliisit ja tullipoliisit käytössään, niin silloin, mutta näissä olosuhteissa en enempää pysty. Sitten Erasmus ohjelma nuorille yrittäjille. Kyllä, tässä on kysymys avoimesta keskustelusta, joka on auki. Se koskee tulevaa talousarviota, rahoitusnäkymiä. Euroopan parlamentin tuki on tietenkin tässä ratkaisevassa asemassa pk-yritysten kohdalta. Me haluamme tavallaan säilyttää avoimet ikkunat kaikilla sektoreilla, että mahdollistetaan se, että voidaan toteuttaa politiikka. Horisontaalisten aspektien lisäksi eri pääosastoista pitäisi saada erittäin vahvaa, vankkaa tukea pk-yritysten suuntaan. Mitä tulee Galileo-ohjelmaan? Tehän tiedätte, että on vakuuttunut siitä, että Galileon ei pidä olla pelkästään italialais, saksalais, ranskalainen hanke, joilla on tätä vahvaa mm, ilmailualan teollisuutta, vaan se pitää koskea kaikkia jäsenvaltioita. Olen täysin vakuuttunut siitä, että työ tai jatketaan myös Prahan osassa, virastossa, että saadaan aikaan tuloksia. Viime viikolla Madridissa allekirjoitin sopimuksen Espanjan hallituksen kanssa, jotta Madridin perustettaisiin kolmas pääpaikka Saksan Italian jälkeen. Torahonin. Ja Tästä siis on jo päätetty. Sitten mitä tulee Rovade Gripin kysymykseen investoinneista EUn ulkopuolella. Minä sanoin herra Barnille tämän keskustelun yhteydessä. Tässä, tämä kuuluu puheenjohtajalle, että tässä tehdään päätös, mutta minä olen poliitikko tietenkin ja minä käsittelen myös poliittisia kysymyksiä ja ongelmia. Minun täytyy aivan suoraan sanoa, että meidän kantamme ei ole protektionistinen kanta. Me puolamme täysin investointejen kasvua EU-ssa, mukaan lukien yhteisön ulkopuolisessa aiheessa. Kaikki investoinnit Eurooppaan ovat tervetulleita, mutta me olemme kuitenkin esittäneet kysymyksen tietotaidon suojelusta. Tarvitaan väline, joka pystyy tekemään Euroopan teollisuuden laadun kilpailukykyksi. Ei ole kyse mitenkään protektionismista toimista, vaan siitä, että suojellaan eurooppalaista tietotaitoa ja laatua tuotteissamme, koska me olemme todenneet, että EUn ulkopuolelta pyritään ottaa ottamaan käyttöön meidän hankkimamme tietotaitoja ja sitten meidän osamuks, osaamisemme siirtyy kauas muualle tältä Euroopasta. Ehm. Jos hankkii jonkun yrityksen ja kaiken tämän tietotaidon, niin sitten se suljetaan, irsotaan ihmisiä, niin se ei ole hyvä vaihtoehto. Minun täytyy sanoa, että omassa maassani Italiassa – julkaistiin raportti, se oli kuitenkin sellaisen raportti, jossa todettiin, että tietyt teollisuuden alat harjoittavat, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolisia, pyrkivät saamaan ostamaan yrityksiä ja viemään tällaista eurooppalaista tietotaitoa omiin maihinsa. Ja mielestäni tähän ongelmaan pitää tarttua. Tämä ei tarkoita sitä, että minun täytyy tehdä tästä päätös, mutta pitää käydä paikan päällä Kiinassa ja muualla tutustumassa tilanteeseen. Näin tapahtuu aivan erilaisilla teollisuuden aloilla. Meillä on, meillä on kirje kuudesta ministeriöstä, Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Espanjasta, Portugalista ja Puolasta. Ja nämä ministerit ovat julkaisseet myös artikkelin Le Monde-lehdessä. Ja siinä käsiteltiin juuri tätä ongelmaa. Ja mielestäni meidän velvollisuutemme teollisuuskomissaarin velvollisuutena on tarttua tähän ongelmaan komission puheenjohtajan ja muiden kollegion jäsenten kanssa. Kyseessä on aivan ratkaisevan tärkeä ongelma taloutemme kannalta ajatellen. Eikä tämä ole siis mikään protektionistinen toimintatapa. Va- vastustan tällaista tulkintaa, mutta meidän pitää ottaa sellainen, miten me toimimme, miten reagoimme niiden toimintaan, jotka hakevat, kahmivat tavallaan eurooppalaisen tietotaitoa viedäkseen se sitten muualle. Mitä tulee sitten ajoneuvoihin, mielestäni meidän pitää jatkossakin ponnistella ja jatkaa toimintaamme. Veemme tuota eteenpäin rekisteröinnissä sitten herra Busutulin kysymykseen. En tiedä, minkälainen tulos tästä aikaisemmasta ehdotuksesta on tullut, mutta sitten kun saan selkeämpiä tuloksia, niin silloin voin tietenkin välittää nämä tulokset teille, jotta saatte ne käyttöönne. Nyt varmasti vastasin kaikkiin kysymyksiin, jotka minulle tehtiin. Joka tapauksessa olen täysin teidän käytettävissänne jatkossakin ja voitte saada minulta mm, yksityiskohtaisempia tietoja. Minähän olen aina erittäin altis tapaamaan teitä Strasburgissa. Muuten käytän kokonaisen päivän siihen, että tapaan parlamentin jäsenet. Tehän tiedätte, että koko tiimini on valmis myös tähän ja välitämme teille tietoja, myös teknisiä sellaisia, että voitte paremmin itse hoitaa ja ymmärtää tekemään työtä. Kiitos. Uh, uh, Antonio. Kiitoksia Antonio komission varapuheenjohtaja kaikista näistä kysymyksistä. Hoiditte varsin tyylikkästi. Annoitte varsin kattavan työohjelman ja ehkä voisimme pyytää teiltä lyhyttä tiivistelmää tai teidän yksiköltänne kaikista näistä asioista, joita on, on tulossa, mistä voimme suunnitella sen pohjalta omaa työtämme täällä. Mutta odotamme mielenkiinnolla jatkoa yhteistyöllä tämän vuoden aikana. Ja olemme todella iloisia, että te vastasitte ja niin moni kysymys, jotka ovat tärkeitä sektorilta ajatellen meidän valiokuntaamme. Ja näin jo olemme pyrkineet parantamaan muun muassa tuoteturvallisuutta, parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja kehittäneet teknologisia seikkoja ajoneuvojen kohdalla. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Kiitän myös tulkkeja hiukan pienestä yliajasta. Me kokoonnumme jälleen iltapäivällä ja puoli neljä alkaa kuulemisemme kaksi ja kolmi pyöräistä ajoneuvoista, niin kuin moottoripyöriä voidaan teknisesti kutsua, ja sitten puhutaan myös kevyistä ajoneuvoista. Kuuleminen tapahtuu herra Van de Kampin esittelijän läsnä ollessa, joten tämä alkaa äh, puoli viisi. Ja koordinaat tapaavat kello 15, ja puhumme silloin työohjelmastamme. Kiitoksia. Kokous keskeytyy.